Okay, so good morning everyone. I hope we can continue. Huomenta kaikille. Toivottavasti voimme jatkaa kokoustamme tänä aamuna. Meillä on useita hyvin mielenkiintoisia kohtia. Sanoisin, että niin kuin aina, mutta tänään on ehkä vähän erikoistilanne, koska Amnesty Internationalin tutkimus EUn asetuksesta kirjoitusvälineiden osalta ja niiden viennin estämisestä on kiinnittänyt paljon huomiota. No, minulle kerrottiin, että te ette kuule minua. Näinkö on? Yes, but before that we will have... Um, Joo, mutta ennen sitä on kuulemistilaisuus siitä, miten laajoja julmuuksia ja ihmisoikeusloukkauksia voidaan estää EUn ulkopolitiikan avulla. Tämä on aihe, josta on puhuttu yhä enemmän kansainvälisellä turvallisuuspoliittisella agendalla. Tänään voidaan katsoa sitten ihmisoikeusnäkökulmia siitä, miten estäminen voisi tapahtua. Joitakin EUn toimia voidaan pitää sellaisina, että niillä on ollut suhteellisen hyvä menestys. Tai ainakin ollaan pystytty estämään pahin mahdollinen. Ja sanoisin, että väliin tulo Georgiassa sodan ja aikana ja sen jälkeen 2008 elokuussa on saattanut olla suhteellisen hyvä menestys, vaikkakin tiedämme, että on ollut jotain sellaista, mitä voidaan jopa kutsua etniseksi puhdistamiseksi, ja tätä asiaa on vielä selvitetty. Kansainvälinen vastuu siis on olemassa. Ja agenda pitäisi toimeenpanna lähinnä sotilashenkilöstö. EUn lähetystöjen ja diplomaattien pitäisi olla hyvin tietoisia näistä uusista vastuista suojella ja ulkosuhdepalvelun myötä meillä on uusi mahdollisuus painottaa tämän agendan tärkeyttä. Tänään keskitymme tähän aikaan, joka itse asiassa väkivaltaisuuksien leviämistä edeltää. Juuri silloin, kun jännitteet osapuolten välillä ovat jo kor- korkealla ja ne voidaan hu- huomata ja saada selville, mutta hyvin koordinoituilla toimilla niitä voidaan lieventää. Haluaisin kertoa teille yhden esimerkin, jossa henkilökohtaisesti olin mukana. 99 kesällä Itä-Timorin ja neuvontava kansanäänestys järjestettiin ja EU lähetti sinne mission. Oli hyvin liikuttavaa nähdä, miten innokkaita ihmiset olivat osallistumaan tähän äänestykseen. Sunnuntai-aamuna varhain he tulivat pyhävaatteet päällä. Sairaita ihmisiä kannettiin tänne vaaliäänestyspaikoille. Mutta sillä hetkellä oli jo hyvin selvää, että joukko kapina, kapinointia tuli. Ja sitten kun kansainvälisen delegaation täytyi tämän kansanäänestyksen jälkeen lähteä, jossa tietysti hyvin paljolti oltiin itsenäisyyden puolesta, niin hirmuteot alkoivat sitten ja siinä saattoi olla Indonesian armeijan mukana, joten hyvin ikävä asia, että näimme mitä tulisi tapahtumaan, mutta emme pystyneet tekemään mitään sitä estääksemme. Eli henkilökohtainen kokemus siitä, miten asiat voivat mennä pieleen, ja kuten tiedätte, ne oli hyvin laajoja ihmisoikeusloukkauksia Itä-Timorissa tämän Nepantuman kansallisuuksien jälkeen. Se, mitä tässä täytyy painottaa, on se, että täytyy ennakoida tarpeeksi ajoissa ja todellakin ymmärtää nämä merkit. Ja tähän tarvitaan hyvää koordinaatiota eri informaatiolähteiden välillä on tärkeää välittää tietoa tarpeeksi ajoissa päämajoihin ja sidosryhmiin. Ja kun puhutaan EUsta, niin tehokas yhteistyö kaikkien toimielinten välillä pitäisi ottaa mukaan tähän politiikkaan. Ja sanoisin niin, että Euroopan parlamentti on myös mukana, koska me tietysti parlamenttina ja parlamentin jäseninä, jäsenelinten jäseninä, meillä on paljon tietoa. Ehkäpä jopa joskus parempaa tietoa kuin diplomaateilla, sanoisin jopa näin. Se, mitä painotamme tänään, on siis se, että tämä ennen sotaa, ennen konfliktia, ennen kapinointia oleva aika on, pitäisi olla keskiössä kaikilla tasoilla paikallistason viranomaisista päämajoihin. Ja nyt on historiallinen hetki ottaa mukaan nämä näkökohdat EUn ulkopolitiikkaan. Joten meillä on tänään asiantuntijoita mukana, jotka esittelevät ennaltaehkäisypolitiikan eri näkökulmia EUn toimista, YK toimista näihin käytännöllisiin menetelmiin, joita kentällä voidaan käyttää. Kuulemme myös Budapestin keskuksen perustamisesta, jossa tarjotaan asiantuntemusta näissä asioissa. Kuulemistilaisuuden lopussa tehdään johtopäätökset siitä, että miten politiikan tehokkuutta voidaan parantaa. Teillä on sitten monia mielenkiintoisia asiakirjoja, jaettu puhujiltamme, mutta myöskin kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Ohjelman aluksi haluaisin pyytää kollegamme Leonidas Donski, Donskista, joka on parlamentin jäsen, joka edustaa kehitysyhteistyövaliokuntaa, niin antaisin hänelle puheenvuoron. Hänellä Donskis on myös poliittisen ryhmänsä Alden koordinaattori ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, joten herra Donskis, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On eh, hienoa, että nyt tämä aihe otetaan esille, koska se on äärimmäisen tärkeä. Niin tietysti ennaltaehkäisevä diplomatia tarvitaan ja voi sanoa, että meillä ei ole varaa olla myöhässä, reagoida liian myöhään silloin, jos voidaan havaita, että väkivaltaisuuksia on ilmennyt ja ihmisoikeuksia on loukattu. Kun lähemmin tarkastelemme esimerkiksi sitä, mitä sellaisissa maissa on tapahtunut, joissa kovasti ihmisoikeuksia on loukattu ja julmuuksia on ilmennyt, niin käy ilmi, että kaikki lähtee liikkeelle varsin eh, pieninä annoksina ja varhaisessa vaiheessa, ja tähän on kiinnitettävä huomiota. Ymmärrän kyllä, että on olisi pitänyt reagoida nopeasti esimerkiksi Darfurin alueella Ruandassa alkuvaiheessa ja tällöin satoja tuhansia ihmishenkiä olisi voitu pelastaa. Monia viattomia ihmishenkiä olisi säästynyt, mutta maat joilla on suurta poliittista valtaa, ne reagoivat kaikki liian myöhään. Ja kun puhun mahdollisuuksista voida toimia sen sijaan, että vain yritän luennoida, eh, kun puhutaan kyynisistä hallituksista, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia, niin seuraava asia nousee mieleeni. Meidän on varsin tarkkaan käytävä läpi näitä eh, eh, puheita, joissa vihaa lietsotaan. Joka kerta kun tutustumme tai huomaamme, että tietty ryhmä, uskonnollinen tai muu ryhmä halutaan syrjäyttää ja puhutaan pahaa näistä, niin meidän on tällöin ymmärrettävä, että nyt on ehkä lisää tulossa. Tästä nimittäin lähdetään liikkeelle ja sitten laajempiin julmuksiin ehkä päädytään myöhemmin. Ja tämä sama koskee myös joitain vihalietsovia puheita tai koulutusta tai kirjallisuutta, jossa vihaa lietsotaan. Jos Esimerkiksi vuoden 1920 kirjallisuus, jossa vihaa lietsottiin, tämän tyyppinen kirjallisuus, siihen kun törmätään, niin on reagoitava, koska tiedämme, että kaikki kansan murhat lähdevät liikkeelle siitä, että tiettyä etnistä ryhmää tai uskonnollista ryhmää halutaan mm, ensin pannaan julistaa. Eli tähän meidän on kiinnitettävä huomiota. Tässä moneen otteeseen totesitte, että ihmisoikeudet on huomioitava, eh, otettava eh, niistä yksi pääkriteeri, kun puhutaan maiden poliittisesta uskottavuudesta. Tämä pitää todellakin paikkansa. Meidän on muutettava eh, käytänteitä ja meidän on nimenomaan ihmisoikeuskäytänteet saatava sellaiseksi pääkriteeriksi, josta lähdetään liikkeelle. Se kertoo siitä, kuinka uskottavasta valtiosta kyse on ja minkä tyyppinen sen poliittinen järjestelmä on. Ja sitten kun YK on vuosituhannen tavoitteita tarkastellaan, niin on ihan selvää, että tämän tyyppisiä painotuksia tarvitaan, jos reagoidaan liian myöhään, jos loukkauksia tai kansanmurhia on tapahtunut, niin kuinka voidaan toivoa vakautta tietyille varsin herkille ja haavoittuville alueille. Eli metodit eivät toimi, jos emme pysty ennaltaehkäisemään näitä laajoja julmuuksia. Meidän on tietysti pyrittävä auttamaan, mutta jos emme onnistu ennaltaehkäisyssä, jos pyritään tällaista etnistä vihaa lietsomaan, niin tällöin olemme onnistuneet, epäonnistuneet jälleen kerran, koska vakauden ja tasapainon palauttaminen tulee jälleen kestämään vuosi vuosikymmeniä. Ja jos tämän mahdollisuuden menetämme, niin se on suuri menetys ja siksi meidän on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, mitä medioissa esitetään. Ja meidän on tehtävä parhaamme, jotta ihmisoikeudet saadaan yhdeksi pääkriteeriksi, kun arvioidaan maita ja niiden poliittisia järjestelmiä. Media on seurattava tarkasti ja jos Eh, akateemisesta maailmasta tai eh, mediaa tarkastelevilta tahoilta saadaan sellaista raporttia, josta saadaan vaikutelma, että tiettyjä ihmisryhmiä eh, jollain lailla vainotaan uskonnollisista tai muista syistä, niin silloin on toimittava, koska tämä ei ole mikään, mitään muuta kuin alkuvaihe mahdolliselle myöhemmälle kansanmurhalle. Eli näihin asioihin on suhtauduttava vakavasti. DV ja ihmisoikeusalivaliokunta, eh, näiden on tehtävä yhteistyötä ja pyrittävä toimimaan siten, että EU eh, e kehittää mahdollisimman hyvät toimivat välineet omalta osaltaan. Ja lopuksi toteaisin, että tämä kyllä voi onnistua, sillä kun tapaan sellaisen maan diplomaattin, jossa ihmisoikeustila on varsin huono, niin jos he ryhtyvät jonkinlaisiin toimiin, esimerkiksi vetoavat meihin, pyytävät meiltä näkemystä, niin huomaan, että asiassa on edistytty. Eli meidänkin kirjoituksillamme on hyötyä ja tähänkin on panostettava. Ja jos sanotaan, että toisaalla ei toimita, niin kyllä toimitaan ja siksi meidän on oma panoksemme ilman muuta tehtävä myöskin meidän on vahvistettava tätä dimensiota, jonka mainitsin. Eli median toimintaa on analysoitava ja myöskin sitten koulutusta, joka vihaan pohjautuu. Kaikki eh, vihaa lietsova kirjallisuus ja opetus ja muu toimi, näihin on kiinnitettävä huomiota. Insightful. Kiitoksia herra Danskis näistä mielenkiintoisista huomioista miten vihailitsevä puheita täytyy vastustaa. Ehkä meillä on mahdollisuus keskustella tästä pitempään, kun keskustelemme selvityksestä, joka koskee yhteyksiä uusmedian, niin internetin ja ihmisoikeuksien välillä. Siinä on paljon potentiaalia, mutta myös uudenlaisia uhkia, mukaan lukien juuri nämä vihailitsevat puheet, joita on helppo levittää. Donskiksen alustuksen jälkeen, joka siis edustaa myös kehitysyhteistyövaliokuntaa täällä, niin olen iloinen siitä, että meillä on yhä enemmän vuorovaikutusta eri valiokuntien välillä, jotka tärkeitä asioita käsittelevät. Seuraavat puhujat puhuvat korkeintaan 10 minuuttia. Jos teillä on kirjoitettuja puheita, niin voitte jättää ne erikseen ja ne tutkimme tarkkaan, mutta Suunnitelkaa esityksen niin, että ette ylitä 10 minuuttia, koska muuten emme pysty käymään mielenkiintoista keskustelua. Seuraavaksi seuraava Kristin de Peiron, joka on moderatisten suhteiden yksikön johtaja koskien niin, siis komissiosta puhuu Joten puheenvuoro Kristin Peronille. Very much, uh, Madam Chairman and uh, members of the Parliament. Are the... Very happy to be here. The... Kiitos puheenjohtaja, kiitos parlamentin jäsen. On suuri ilo olla täällä tällaisten mm, joukkorikkomusten estäminen on ollut asia, joka on ollut esillä usean otteeseen. Ja vastuu on suojella väestöä kansanmurhalta, etniseltä puhdistukselta, sotarikoksilta, rikoksilta, jotka, rikoksilta ihmisyyttä vastaan. Nyt meillä on mahdollisuus toimia paremmin tapauksia, jotka koskevat laajoja julmuuksia tulevaisuudessa. eu puolelta on tuettu, komissio on tukenut alusta asti tätä ja työskentelemme kahdella linjalla tuemme YK-prosessia, mutta myöskin tarkastelemme sitä, miten meidän välineemme voidaan ottaa käyttöön ja miten tätä politiikkaa voidaan panna toimeen. Ja tästä olen tänään puhumassa täällä, tästä me keskustelemme. Konfliktien estäminen ja järjestämäisen väkivallan estäminen ja ihmisoikeuksien epääminen on tietysti osa EUn ulkopolitiikkaa ja me katsomme, että ydinarvot kuuluvat tähän. Mitä tulee sitten vastuun periaatteeseen ja velvollisuuteen suojella – tosiasia on, että estäminen kuuluu ytimeen ja se perustuu kolmeen pilareen. Ensinnäkin valtion vastuuseen, toiseksi kansainvälisen yhteisön vastuuseen auttaa valtiota luoda kapasiteettia, jolla se voi suojella väestöön ja estää laajoja julmuuksia. Ja sitten kysymys siitä, mitä tapahtuu, jos valtio ei pysty tai haluton suojelemaan väestöään, haluton toimimaan – kysymys ei ole pelkästään sotilaista toiminnasta, vaan se on siis viimeisessä viimeinen väline, jota voidaan käyttää. Käytetään ehkäisevää politiikkaa, välittämistä, rahonomaisien keinojen käyttämistä. Näihin viitataan myös YK peruskirjassa. Ja pyritään estämään siis se, että mikä tahansa toimi sotilaallisin keinoin tapahtuu e, peruskirjan mukaisesti ja turvallisuusneuvoston päätöksen pohjalta. EUn täytyy katsoa, että sillä on välineet, sillä on välineet, on mahdollisuus saada tietoa, tietolähteitä, ennakkovaroitusjärjestelmiä, on, kuten puheenjohtajakin mainitsi alussa. Tiedotusvälineet on erittäin tärkeä tässä kysymyksessä poliittinen raportointi ja tieto, jota parlamentin jäsenet saavat, kuten puheenjohtaja mainitsi, mutta on monia muitakin lähteitä. On järjestelmällistä raportointia, jota saamme omilta valtuuskunniltamme – kysymys on puutteista ihmisoikeuksista. Meillä on ihmisoikeusraportteja, meillä on myöskin vuoropuhelut eri valtioiden kanssa, ja näissä voidaan paljastaa erilaisia ongelmia ja kysymyksiä. Me olemme myöskin asettaneet kysymyksen itsellemme siitä, tarvitsemmeko oikeita indikaattoreita, onko meillä oikeat tiedot erilaisista pidätyksistä, muista ongelmista. Saattaa olla, että meillä ei ole aina oikeita indikaattoreita. Me työskentelemme tällä alueella ja muun muassa e, keräämme tietoa tästä Francis Steinin toimistosta, joka on e, erikoisasiantuntija kansanmurhien estämisessä. Mitä tulee sitten välineisiin, joiden mukaan täytyy toimia sitten, kun meillä on tietoa? Olen täysin yhtä mieltä siitä, että me täytyy toimia ajoissa. Ehkäisevä toiminta, sen täytyy ottaa huomioon, siinä täytyy ottaa tällainen pitkän tähtäyksen kehitykseen liittyvä lähestymistapa, ja maat, joissa on tapahtunut tällaisia rikoksia menneisyydessä, mutta täytyy myöskin pystyä toimimaan nopeasti sellaisissa tapauksissa, että tällaiset ongelmat muuttuvat sietämättömiksi rikoksiksi. Mitä tulee sitten pitkän, pitkin pidätyksiin, meillä on erinäisiä välineitä, joita voimme käyttää me maiden kanssa, jotta voimme tarttua näihin kysymyksiin. Esimerkiksi meillä on kiistojenratkaisumetelmien mahdollisuuksia auttaa pakolaisten paluuta tai juuritaan joutuneiden ihmisten palaamisen mahdollisuuksien luomisen, kuten olemme Georgiassa tehneet. Mutta me teemme työtä myöskin siinä, että pyrimme luomaan uusia tietoa. Esimerkiksi katsomme maahanmuutto, saa painetta ja sitä, että ja käsiaseista ja käsiaseiden laajasta käytöstä, myöskin mahdollisten luonnonvarojen huono hallinta, ylipäätään luonnonvarojen hallinta, siis vaurauden jakaantuminen, joka tähän liittyy, voi olla indikaattoreita, mutta myöskin ytimessämme on demokraattisen hallinnon edistäminen, ja se sisältää sellaisia toimia, jotka ovat erityisen tärkeitä silloin, kun on kysymys järjestelmän rakentamisesta, yhteiskunnan rakentamisesta, joka itse pyrkii auttamaan väestöään, ennen sitten antaa tukea parlamentille, lainsäätäville elimille, se, että on julkinen hallinto, joka toimii oikeusjärjestelmä, poliisi, joka pystyy tarttumaan kiistoihin, joita on olemassa, joista ja tietysti perustavanlaatuinen työ joka päivä on se, että pyritään edistämään ihmisoikeuksia ja aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, työ yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tiedotusvälineiden kanssa niin, että ne auttavat levittämään ja hälyttämään. Jos me katsomme näkyvää jännitteitä tai kasvavia riskejä, me tarvitsemme muita välineitä. Me täytyy pystyä käyttämään ehkäisevää diplomatiaa ja välisovittelua. sovittelua missä Georgia mainittiin, mutta on muitakin esimerkkejä toimet, joihin eh, Afrikan unioni ja Euroopan eh, unioni ryhtyvät silloin, kun oli kysymys Kenian vaaleista, jossa oli hyvin ikäviä tilanteita, mutta on myöskin muita kysymyksiä, poliittiset ongelmat tai muut vuoropuhelut kuin poliittinen vuoropuhelu, vaalitarkkailu, vaalitilanteissa, joissa on jännitteitä ja jos on olemassa akuutti vaara laajoista julmuksista ja muitakin välineitä, totta kai myöskin myönteistä katsoa, että miten voimme erilaisten mission yhteydessä voida suojella siviiliväestöä, ja tämä sisältyy yhä enemmän meidän toimintaamme. Meillä on yhteistä toimintaa e, Yleksin puitteissa, ja tähän on tällainen toiminta rakennettu tähän sen e, toimivaltuutukseen erityisesti tuki naisille ja lapsille turvallisuussektorilla, siitä minä jo puhuin, mutta myöskin tuki eh, siirtymävaiheen oikeusprosesseille. Tämäkin on asia, jota me tuemme. Kansainvälisen rikostuomioistuimen rooli on myöskin perustavanlaatuinen tässä. Kokonaisuudessaan EU tukee tuomioistuimen tärkeää roolia siinä, että saatetaan oikeuden eteen, jotka ovat vastuussa kansanmurhista – muista rikoksista. Ja mitä tulee sitten kansainväliseen rikostuomioistuimeen, joka on todellakin uusi asia ajatellen nimenomaan kansanmurhia, ihmistä vastaan tehtyjä rikkomuksia. Se pyrkii osaltaan auttamaan eh, toiminnan pitää ehkäisemään tällaisia ja toisaalta myöskin sanoa, että tämä kansainvälinen rikostuomioistuin on hyvin tärkeä väline kansainväliselle yhteisölle, ja siksi komissiokin jo pitkän aikaa on tukenut sen toimintaa. Kiitos. Well, thank you very much. Uh, thank you also. Kiitoksia. Kiitoksia myös, että mainitsitte tämän totuuskomissiot ja transitaraisen oikeuden, ja tähän varmaan palataan. No sitten lopulta YK. Linde Arvitson on täällä, joka on, on ihmisoikeusvaltuutetun aluetoimistosta. Hän on ihmisoikeuksista vastaava virkamies. Täällä on, meillä on ollut monia, paljon yhteyksiä teidän kanssanne jo. Tervetuloa Oli jälleen. 10 minuuttia teille. Kiitoksia ja monet kiitokset, että kutsuitte jälleen meidät tänne alivälikuntaan. Toivottavasti en nyt toista sitä, mitä tämä De Peiron juuri sanoi. Periaatteessa YK on pyrkimykset kansanmurhien estämisessä Ruandan kansanmurhan jälkeen se on ollut esityslistalla hyvin korkealla siellä YKssa ja kymmenes vuosipäivä 2004 Ruonan tapahtumista. Silloin Kofi Annan hyväksyi viiden kohdan toimintasuunnitelman estämisessä. Ja sitten yritettiin ensimmäinen erityisneuvonantaja Juan Mendes äh, kansanmurhien estämiseen. Erityisneuvonantajan äh, mandaatista haluaisin puhua ja miten hän koordinoi ja tekee yhteistyötä YK järjestelmässä laajemmin käytännössä. Myöskin kerron muutamista konkreettisista esimerkkeistä. Erityisneuvonantajalla on neljä tehtävää. Kerätä tietoa. Toinen tehtävä on toimia tällaisena varhaisvaroitusjärjestelmänä sekä YK turvallisuusneuvostolle ja sekä pääsihteerille näissä asiankuuluvissa tilanteissa. Hänellä on myös mandaatti esittää suosituksia ja hyvin konkreettisia toimia, jotta voidaan kansanmurhia estää. Hän myöskin toimii eh, kapasiteetin rakentamisessa, tietoisuuden lisäämisessä YK-järjestelmässä, mutta myöskin tehdään yhteistyötä kanssa, alueellisten järjestöjen kanssa, kuten Afrikan unionin kanssa. Kun katsotaan tätä ensimmäistä tehtävää, joka on tietojen kerääminen ja varhaisvaroitusjärjestelmä, niin erityisneuvosantaja Francis Stein viime vuonna 2009 lokakuussa esitti uuden analyysikehyksen. Tähän kehykseen kuuluu kahdeksan tekijää, joita hän käyttää, kun määritellään, onko riski kansanmurhaan, hirmutekoihin. En niitä nyt toista tässä, mutta tässä on kyseessä kehys, josta saa hyvin tarkat indikaattorit ryhmien väliset jännitteet, taloussuhteet, onko valtiolla kykyä estää äh, kansanmurhaa tai järjestää sellainen, minkälaisia aseita on käytössä ja niin edelleen. Ja hyvin tärkeä osa tätä on sitä, että onko näyttöä aikomuksesta tuhota osittain tai täysin, kuten on muotoiltu kansanmurhaa koskevassa yleissopimuksessa, vihapuheet, hyökkäykset, symboleita ja kulttuurisia osatekijöitä kohtaan. Tämä kehys on siis käytössä. Kaikki voivat nähdä sen internetsivulta, joten en käsittele sitä yksityiskohtaisemmin tässä. Toinen YK on elin, YK on rotusyrjinnän vastainen komitea on tehnyt hyvää analyysiä tässä, ja sillä on indikaattoreita, joita saattaisi olla mielenkiintoista katsoa. Kun erityisneuvonantaja kerää tietoa, hän tekee sen yhdessä koko YK järjestelmän kanssa ja tätä tehdään kahdella tavalla. Toisaalta YK, kun sillä on eri toimistoja ja ohjelmia kautta maailman, ne keräävät omia tietojaan ja sitten välittävät ne tiedot erityisneuvonantajalle esimerkkinä siitä, mitä ihmisoikeusmekanismeissa tehdään. Tämä, nämä mekanismit, joita ihmisoikeusvaltuutetun toimisto tukee, hyvin tärkeä rooli on erityisproseduureilla. Erityisraportoijat, he seuraavat ja analysoivat tietoa ihmisoikeusloukkauksista, josta voidaan saada varhaisvaroituksia. Esimerkki. Vuosi ennen Ruandan väkivaltaisuuksien puhkeamista erityisraportoija kävi siellä vierailulla ja totesi, että tapaukset, jotka tuotiin hänen käsittelynsä, selkeästi indikoivat, että tässä oli yhteisövälistä väkivaltaa. Tutsit oli, tutsia oli vastaan sitä oli enimmäkseen vain sen takia, että kuuluvat tiettyyn etniseen ryhmään. Niin hän teki sen johtopäätöksen, että kansanmurhaille sopimus voitaisiin soveltaa tähän tapaukseen. Muutamia viikkoja ennen väkivaltaisuuksia hän ihmisoikeuskomissiota informoi tästä ja kertoi, että tilanne oli pahentunut. Sitten nämä ihmisoikeusyleissopimuksen elimillä on samanlainen rooli. Ja nyt sitten nämä universaalit kausittaiset arviot, niillä voi olla myöskin tärkeä rooli tässä mielessä. Toisaalta kaikkien näiden yksittäisten toimien lisäksi YK on sisällä on myös useita mm, toimistojen välisiä ryhmiä tai kehyksiä, joita käytetään tietyissä tilanteissa. Yksi niistä on niin kutsut sanottu osastojen välinen kehys, jolla koordinoidaan varhaisvaroitustoimia. Framework Team on, se on YK-jargonissa. Tämä on tiimi, johon kuuluu 23 toimistojen ohjelmaa. Ja tämä tiimi, vaikka se käsittelee konfliktin estämistä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä mieluummin kuin kansanmurhien ja hirmutekojen estämistä sinänsä, niin se on tehnyt menestyksekäitä välintuloja, jossa on ollut etnisiä jännitteitä. Gajanassa esimerkiksi 2005 oli aikamoisia jännitteitä Afrikan gajanalaisten ja indogajanalaisten välillä ja framework-tiimiä käytettiin ja hyvin mielenkiintoinen ohjelma otettiin käyttöön, joka käsittää sekä ihmisoikeuskysymyksiä ja kehityskysymyksiä, joilla pyritään kansallisia ihmisoikeuselimiä luomaan, luomaan kehyksiä yhteisöväliseen vuoropuheluun ja niin edelleen. Tämä ohjelma Social Creation Program, sitä kutsuttiin, se on mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten voidaan näitä äh, asioita käsitellä. Jos sitten siirrytään toiseen osaan, joka on, että mitä konkreettisia toimia erityisneuvonantajat tekee, kun hän huomaa tilanteen, joka on asian kannalta relevantti. Mihin, mitä toimia hän suosittelee, se tietysti riippuu tilanteesta. Kun käsitellään tilannetta, jossa on enemmän aikaa reagoida, varhaisvaroitus, siitä yritämme keskustella täällä. Rakenteelliset eh, eh, ehkäisymenet, eh, estämismenetelmät rankaisemattomuuden torjuminen, ihmisoikeuksien äh, suojeleminen, äh, kansalliset äh, ihmisoikeuselimet tulevat tähän, jota kautta voidaan nämä riidat ratkaista. Ihmis, vihapuheiden estäminen, käsiaseiden torjuminen, oikeusvaltion tukeminen ja niin edelleen. taloudelliset pakotteet, rauhanrakentaminen, välitystoimet, kuten mitä Kofi Annan tekee Afrikan unionin puitteissa Keniassa YK kanssa, vaali, avustaminen vaaleissa, kansainvälisten oikeustoimien uhka. Ja vain sitten, jos tämä ei toimi, niin sen jälkeen turvallisuustoimia suositellaan kuten poliisitoiminta, äh, ase, kaupan kielto ja niin edelleen. Sitten kertaakseni esimerkin siitä, että miten tällaisia välintuloja voidaan tehdä menestykseksi, niin että eivät ole, niihin ne suuria kustannuksia. Niin Juan Mendes, joka oli äh, Norsulurannikolla 2004, hän oli aiempi erityinen ja Siellä hän oli Norsulurannikon hallitus tuki tällaisia vihapuhekampanjoita. Äh, kyse oli vä- vä- väkivallasta ranskalaisia maahanmuuttajia pohjoisesta olevia vastaan. Ja erityisvalvontaja antoi nopeasti lausunnon, jossa pyydettiin, vaadittiin sitä, että rankaisemattomuus täytyy lopettaa ja että estetään nämä vihapuheet. Ja hyvin selkeästi varoitti, että tilanne saattaisi, saatettaisiin ottaa kansainvälisen rikosomistajan käsiteltäväksi. Ja hän varoitti myös turvallisuusneuvostoa ja se hyväksyy sitten vetätasolla 1542, jonka mukaan tällaiset lähetykset, joissa on vihapuhetta, ne pitäisi kieltää kaikki. Ja näitä varoituksia, näiden varoitusten jälkeen oli hyvin dramaattinen väheneminen näissä vihapuheissa mediassa. Ja sitten tehtiin johtopäätös, että ehkäpä uhka äh, tästä kansainvälisen rikostuomioistuimen tulemisesta mukaan oli erityinen tärkeä tässä nimenomaisessa tapauksessa. Aika ei ole paljon jäljellä. Halusin vain sanoa, muutaman sanan vielä vastuusta suojella. On suunnitelmia sulauttaa Francis Dennin erityisnevantian toimisto ja, ja Edward Luckin toimiston yhteen yhdeksi toimistoksi YK sisällä. Ja tämä tietysti heijastaa sitä, että kansanmurhien ja hermotekojen estäminen eh, liittyy näihin asioihin. Kristin Dörönhän tästä teki hyvän analyysin, joten en sano tästä enempää. Sitten vielä kapasiteetin rakentamisesta ja tietoisen lisäämisestä. Tässä YK ja erityisneuvontaja ovat alkaneet siis kapasiteetin rakentamisen ei pelkästään YK sisällä, vaan myös hallitusten keskuudessa ja äh, alueellisten organisaatioiden keskuudessa. Hyvä esimerkki on viime vuonna erityisneuvontaja järjesti mission Afrikan unioniin, ja se auttaa Afrikan unionia, kun operationalisoidaan artikla 4 sen peruskirjaa, Siteraan sen mukaan Afrikan unionilla on oikeus tehdä välituloa jäsenvaltioiden keskuudessa, jotta voidaan hajantumistilanne välttää. Eh, tähän kuuluu kansanmurha, ihmis, sotarikokset ja rikosti- ihmis, eh, ihmisoikeusloukkaukset. Erityinen toimisto olisi, mielen, mielen, tai sillä olisi mielenkiintoa tehdä yhteistyötä myöskin samanlaisen avun kanssa ja käyttää samaa, samoja menetelmiä ja niin edelleen. Ja vaikka on mielenkiintoista katsoa meteorologiaa, estää tilanteita, kuten ihmisoikeusvaltuutettu on todennut, niin kyseessä ei ole koskaan luotettavan tiedon puute ollut se, joka on estänyt toimia. Kiitoksia. Linne Arvitson. Kiitoksia Linne Arvitson. Tekninen huomautus Puhutte hyvin pitkään erilaisista mekanismeista ja ajatuksista. Ei pelkästään meille, vaan myös tulkeille se saattaa olla helpompaa, jos puhuisitte hieman äh, hitaammin, niin kerkeämme sulatella tätä tietoa ja tulkekin keskivät prosessoida näitä monitkaisia tietoja, jotka seuraavat hyvin äh, nopeasti toistensa jälkeen. Kiitoksia paljon. Mikä tämä Framework Team sitten pitäisi sitten kutsua varhaisvaroitustiimiksi? Voisiko se olla niin yksinkertainen ratkaisu? Ehkä me voimme auttaa tässä nimenomaan uudelleen tämän tärkeän tiimin. Yksi puhuja vielä on, ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron. Seuraava puhuja on tohtori Albrecht Maar. Hän on eh, puheenjohtajana International Forum for Political Constellations – formissa Würzburgista Saksasta. Hän keskittyy, miten laimittaisia ihmisoikeusloukkauksia voidaan poliittisten ryhmittymien kautta estää. Ja hän antaa meille PowerPoint-esitelmänsä. Esitelmä on tuolla valmiina näillä valkokankailla. Teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. On behalf of... Kiitos mahdollisuudesta puhua täällä. Niin nyt hieman käytännönläheisempään lähestymistapaan siitä, kuinka toimimme. Eli mistä tässä on ensinnäkin kyse? Tämä on tällainen mekanismi, joka mahdollistaa varsin lyhyessä ajassa arvioida järjestelmiä eri tasoilla, varsinkin tällaiset piilotetut dynamiikat, jotka saattavat lopulta kuitenkin johtaa julmuuksiin. Eli metodi toimii seuraavalla tavalla. Eli on ryhmä ihmisiä ja kysely tehdään. Halutaan saada kuva siitä, mitä esimerkiksi omassa puolueessa tai ryhmässä tapahtuu. Ja sitten työryhmässä käytetään eh, eh, edustajia, jotka edustaisivat tätä ryhmää, kun näitä kyselyjä tehdään. Eli käytännössä edustajat ovat eh, paikalla eh, edustamassa, ikään kuin edustaisivat näitä ja heillä on tietyn tyyppisiä oletuksia, fyysisiä ja eh, psykologisia ja näin hyvin kuvaillaan tilannetta, joka vallitsee järjestelmässä tai tilanteessa. Ja tätä kapasiteettia hyödynnetään. Täällä lähdetään liikkeelle siis ennakko-oletuksista. Ja tämän järjestelmän on kehittänyt terapeutti ja sitten tässä myös se tekijät ovat mukana ja nyt kahdeksan vuonna me olemme tätä poliittisella tasolla soveltaneet ja huomanneet, että tämä on varsin luotettava väline, jos haluaa paremmin ymmärtää, mitä todellakin tietyissä järjestelmissä tapahtuu todellisuudessa. Eli tässä nyt tällainen eh, tilanne kuvattuna. Ei tämä nyt ihmeelliseltä näytä. Ihmiset ovat huoneessa tässä, tapaavat toisiaan tai muita elementtejä. Tai tässä sitten toinen kuva. Mitä sitten tehdään? Kun edustajilta on saatu tiedot, niin saamme hieman mielikuvaa siitä, mitä on tapahduttava – jos halutaan auttaa, ettei asiassa edetä väärään suuntaan. Esimerkiksi otetaan mukaan uhrit kummaltakin puolelta ja kohdataan heidät. Ja tämä on mahdollista koeympäristössä, koetilanteessa. ja yllättävää on se, että tiedon siirto tapahtuu ihan välittömästi olemme pyrkineet ymmärtämään tätä kvanttifysiikankin pohjalta tarkastellen, eli mitä tapahtuu, kun tämän tyyppinen tilanne luodaan, eli siirto tapahtuu välittömästi. No, kun ensimmäisen kerran tästä asiasta kuulee, niin on vähän hankala uskoa tai ehkä ymmärtääkään, mistä tässä on kyse. Mutta voin kuitenkin todeta, että tämä toimii varsin hyvin. Ja nyt sitten Anvarin sanat vuonna 1977. Hän kävi Knessetissä Israelissa, piti siellä puheen. Varsin kireä oli tilanne tuolloin. Ja hän lähti liikkeelle sanomalla, että hän halusi mennä pidemmälle kuin poliittiset kysymykset mahdollistivat ja katsoi, että 70 prosenttia ongelmasta johtui siitä, että Israelin ja Egyptin välillä oli psykologinen este ja oli vääriä kuvitelmia vastapuolesta ja näin eh, syntyi virhetulkintoja kaikesta eh, tapahtuvasta. Ja tämä on varsin tärkeä eh, huomio. Eli politiikkaakin tekevät ihmiset, eivät virkamiehet, vaan ihmiset, joilla on omat näkemyksensä tilanteista ja asioista. Ja se seikka, että psykologinen dynamiikka on kuvassa mukana, sitä ei saa unohtaa. Ja pitkällä aikavälillä eh, ja tämähän oli eh, menestyksessä tilanne tuolloin, koska päästiin rauhanneuvotteluun näiden kahden maan välillä. Mutta hinta oli tietysti korkea hänet. Hän murhattiin, kuten tiedämme. No niin, eli mitä hän esiin halusi tuoda oli, että kolme kenttää tulee kuvaan mukaan, kun puhutaan laajasta väkivallasta. Eh, henkilöt, ensinnäkin yksittäiset ihmiset, joilla on traumaattinen tausta usein, ja sitten taas laajat ryhmät, joilla on ryhmäidentiteetti, tällainen eh, me-henki vallitsee näissä ryhmissä, ja sitten kolmantena potentiaali, joka mahdollistuu näiden ryhmien toiminnan kautta. Ja sitten eh, järjestelmät ovat tässä myöskin mukana yhtenä elementtinä. Eli ö, olemassa oleva järjestelmä mahdollisesti tukee tällaista ryhmäväkivaltaa. Koska tässä nyt on vain vähän puheaikaa, niin esitän teille käytännön esimerkin. Eli tällainen tilanne ja kysyttiin, Toimiikohan tämä nyt niin kuin pitäisi? Eli siis tässä on tämä kuva. Saksalainen kansalaisjärjestö, joka oli osana yhteistyötä, jossa oli Ranska, Italia ja Yhdysvallat myöskin edustettuna. Ja tarkoitus oli vesijärjestelmä, jakojärjestelmä saada Kaanaan. Ja tässä oli kolme eh, heimoa eh, ja kysymys kuului, kenellä oli oikeus saada omalle alueelleen tämä vesisysteemi. Tästä kovasti kiisteltiin ja maakysymykset, markkinoihin pääsyt, kysymykset tulevat kuvaan mukaan, eli paikallisesti tämä aiheutti suurta kiistaa. Teemme tällaisen tilanneanalyysin. Tässä siis asiakkaamme saksalainen edustaja löytyy täältä. Ja sitten tällainen rakennelma kehiteltiin ja se näytti tällaisella täältä Yhdysvallat, Ranska ja Italia edustettuina ja sitten loput täällä oikealla. Ja hämmästyttävää oli, että Yhdysvaltojen edustaja nostaa kätensä täällä ikään kuin eh, vapauden patsaana ja muut tässä ympärillä eh, saisivat ensimmäisen tiedon ja kaikki sanovat, että me haluamme tämän oman eh, arvojärjestelmämme esittää eteenpäin. Ja sitten seuraavana saadut tiedot olivat seuraavia. Nämä kaksi ja tämä täällä, eli kolme heimoa, eh, toivat paljon jännitteitä huoneeseen ja sitten eh, vesi oli asia, joka oli täällä lähempänä tätä heimoa A. Ja tieto, joka tähän pohjautuu, liittyy siihen, että A-heimo 200 vuotta sitten oli äitiheimo näille kahdelle muulle, jotka irrottautuivat siitä myöhemmässä vaiheessa. Mutta siis aikaisemmin historiassa tilanne oli sellainen, että A-heimo oli tällainen johtava heimo. Ja kysymys kuuluikin, kuka lähtee ensimmäisenä liikkeelle, kun etniseen konfliktiin ollaan päätymässä, eli kuka käynnistää tilanteen. No niin, eli näiden tietojen pohjalta sitten pystyimme jatkamaan ja miettimään ratkaisua. Ja seuraavanlaiseen päädyttiin. Eli kansalaisjärjestöt loppujen lopuksi toimivat siten, että hanke avattiin, eikä oltu vain siis omassa ryhmässä, vaan ei oltu ikään kuin johtava symboli itse, vaan eh, avattiin hieman tätä pakkaa. Ja tämä A-heimo, joka oli ollut johtavassa roolissa aikaisemmin, huomioitiin se ja sitten myöskin nämä myöhemmät heimot. Ja sitten tässä tilannekaaviossa tarvittiin perinteistä tapaamista. Näin tehtiin kuukausien ajan ja useaan otteeseen käytiin kaikkia asioita läpi, kunnes saatiin hyvä vesijärjestelmä aikaan ja se todellakin myös toimi. Ja vähitellen sitten nämä kovat jännitteet heimojen väliltä <clears throat> purkautuivat. Hyvin mielenkiintoista, mutta pahoittelen minuutti suunnilleen. No se riittääkin hyvin. Ihan lyhyt yhteys loppuyhteenveto vielä. Eli tällaiset konstellaatiot poliittisesti tarkastellen, niin on tärkeää, että asiakas on osana järjestelmää. Esimerkiksi syyskuun 11. päivä tilanne, teimme siitäkin tällaisen konstellaation, mutta se ei oikein toiminut. Eli tarvitaan konkreettisesti ihmisiä mukaan tietystä järjestelmästä ja sitten poliittinen toimintatausta voi mahdollistaa tällaisia varhaisen tunnistamisen mahdollisuuksia tietyissä tilanteissa, jos saadaan ihmiset mukaan ja sitten voidaan systeemisellä tasolla näitä tilanteita arvioida. Ja sitten mitä tulee välintulon näiden tulosten pohjalta, niin tältä pohjalta on mahdollista miettiä konkreettisia toimia tietyssä tilanteessa. Tällaiset äh, rakennelmat ovat kuitenkin tällaisia julkisia rituaaleja. Ja tällaisella on suuri merkitys, kun pyritään hälventämään ja vähentämään laajojen väkivaltaisuuksien etenemisen mahdollisuutta. Ja poliittiset konstellaatiot tässä tulisi nimenomaan huomioida monet eri tahot, esimerkiksi journalistit, opettajat ja niin edelleen. Meillä on kokemusta esimerkiksi Afganistanista ja myöskin Ruannasta, että tällaiset tahot voivat eh, sitten viedä eteenpäin sitä, mitä ovat eh, nähneet näissä eh, esityksissä. No niin, tässä kaikki mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitoksia tästä hienosta esimerkistä, joka näyt, mikä näyttää, että kun poliitikot ovat ihmisiä, kuten sanoitte, heillä voi olla merkittävä osa tällaisissa asioissa. Olen tavannut joitakin eri, tällaisia epätavallisia poli- poliitikoita, jotka voivat tukea rauhia löytää ratkaisuja. Presidentti Ahtisaaren kanssa olen ollut työskentelemässä. Hän on taustaltaan ihan tavallinen opettaja joka kehitysyhteistyödiplomatiassa teki uransa. Ja nyt hän on hyvin suosittu rauhanvälittäjä, koska hän on hyvin inhimillinen ja lisäksi kokenut poliitikko. Nyt on muutama hetki sitten kysymyksille ja vastauksille. Herra Prodi on pyytänyt puheenvuoroa. Grazie, signora Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen tästä aloitteesta. Tässä puhutaan ennaltaehkäisystä, ei pelkästään toimista, joihin päädytään, kun halutaan reagoida konfliktitilanteessa, joka on jo karannut käsistä ja jota pyritään jollain tavalla sitten hallintaan saamaan. Analyysi, jonka Donskis tässä myöskin teki, on erittäin tärkeää siitä, että mm, tätä asiaa tulee tarkastella myöskin toisesta näkökulmasta. Eli meidän on ymmärrettävä henkilöiden arvokkuus ja merkitys, keskeinen asema. Eli Väkivalta aiheuttaa sen, että tietyiltä ihmisiltä, ihmisryhmiltä niin heidän ihmisarvo viedään pois. Ja mennään niin pitkälle askel askeleelta, että tälle ihmiselle ei jää jäljelle enää arvon hitustakaan ihmisarvoistaan. Ja kun prosessi on loppuun saatettu, niin on selvää, että silloin voi tapahtua mitä tahansa väkivaltaista, mitä vain kuvitella saattaa. Ja minä itsekin, kun väkivaltaa olen analysoinut, mitä tulee Saksan joukkojen toimintaan Italiassa toisen maailmansodan aikana, niin nämä kuviot ja mallit tuntuvat aina toistuvan. Ja meidän on oltava varsin eh, varovaisia. Eh, on tärkeää kiinnittää huomiota ennaltaehkäisyyn nimenomaan siksi, ettei jää huomaamatta mikään näistä merkeistä. Ja näin mahdollistuisi se, että voisimme ja onnistuisimme toiminnassa ennen kuin väkivalta karkaa täysin käsistä. Ja tässä yhteydessä toteaisin vielä, että jos on uhkaavia tilanteita, niin olisi tärkeää miettiä, mitkä olisivat sopivia sovittelukeinoja. Olisi tärkeää nähdä ongelmat oikeassa valossa ja tältä pohjalta pyrkiä sitten myöskin jollain lailla järkiperäistämään tilannetta ja toimia. Ilman muuta kansainvälinen rikostuomioistuin on erittäin tärkeä ja olisikin nyt painostettava Yhdysvaltoja, jotta he tulisivat tähän yhteisen rintamaan mukaan. täysi riippumattomuus nyt estää sen, että Yhdysvallat tulisi tähän mukaan. Mutta jos nyt ymmärretään se seikka, että globalisoituneessa maailmassa ei voida puhua enää absoluuttisesta suvereniteetista. Olemme riippuvaisia toinen toisistamme. Ja meidän on ymmärrettävä se, että olisi mahdollista saada aikaan myöskin tällainen kansainvälinen järjestelmä ja saada aikaan sitova järjestelmä. Tämä on erittäin tärkeä asia, kun ennaltaehkäisevästä työstä puhutaan, koska tältä pohjalta on mahdollista sitten tehdä myös tai ryhtyä myös muihin toimiin, mutta tämä on mielestäni kaikkein tärkein asia. Eli jollain tavalla meidän on saatava muutkin ymmärtävään, että suverenisuus ei ole enää tässä olennaisin käsite, vaan tulee voida olla mahdollista toimia yhdessä ja yhteisesti. Ja varsinkin jos ajattelen tässä nyt muutenkin muuttuvaa maailmaa, niin on erittäin tärkeää, että voimme saada aikaan sopimuksia, jotka ovat myös sitovia. Ja näitä tarvitaan myös silloin, kun puhutaan humanitaarisista kysymyksistä. Kiitos. Mr. Prodi. Kiitoksia, herra Prodi. Mielestäni se, mitä Yhdysvalloissa nähdään tällä hetkellä kansainvälistä rikostuomioistuinta kohtaan, niin ulkoministeriö näyttää olevan paljon enemmän sen puolella – että muutetaan Yhdysvaltain politiikkaa, mutta suurta vastahankaa on erityisesti Pentagonissa, mikä ei tietenkään ole yllättävää, kun ajatellaan rankaisemattomuutta ja vastuunalaisuutta. Tietysti tämä on tämä avainasemassa oleva asia, kun mennään Washingtoniin keskustelemaan EUn ja Yhdysvaltain välistä ihmisoikeusyhteistyötä. Varmasti. Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat puheenvuoron? Katson, katson näitä, jotka yleensä haluavat, mutta en silti näe nostettuja käsiä. Mutta ehdotan, että nyt mennään toiseen osaan ja säästetään aikaa keskustelun sen jälkeen. Nyt toisessa paneelissa keskytään etupäässä tulevaisuutta koskeviin ehdotuksiin. Ja jälleen 10 minuuttia per puhuja. Ensimmäisenä herra Emmanuel Bomband, joka on toimitusjohtaja Länsi-Afrikan rauhanrakennuksen verkostosta Agrasta Ganasta. Ja hän esittelee tapaustutkimuksen, joka koskee väkivallan estämistä Ganan vaaleissa menestyksekkäällä tavalla. Joten puheenvuoro teille, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos kutsusta olla täällä tärkeässä kuulemistilaisuudessa. Haluan esittää alustavat huomioni kertomalla kannasta laajemmassa asiayhteydessä Länsi-Afrikassa, mitä 90-luvulla tapahtui Länsi-Afrikassa, Liberia, Sierra Leone erityisesti. Väkivalta levisi myöskin Norsuluuran rannikolle, potentiaalisesti Kanaan. Ja kansainväliset pyrkimykset ja Afrikan johtajien pyrkimys lieventää näitä jännitteitä on luonut uuden poliittisen ympäristön, joka on hyvin monimutkainen nykyisessä muodossaan. mahdollisuus on uusi demokraattinen kulttuuri, jossa keskeistä ovat läksyt siitä, että miten johtajuutta voidaan käyttää tavallisten ihmisten hyväksi. Mutta ehtona on se, tai tässä vaalit ovat tärkeässä sijalla. Ja näitä tilanteita voidaan käyttää hyväksi vaalien ympärillä, jotta voidaan Näissä tilanteissa meidän yhteinen huomiomme on tarpeen, jotta ihmisoikeusloukkauksia voidaan estää ja kansanmurhia ja väkivaltaisia konflikteja. Tässä asiayhteydessä haluan kertoa Kanan kokemuksista. Esimerkkinä maasta, joka on oppinut menneisyydestään ja on, sen pyrkimyksiä on, tässä, on ihailtu tässä suhteessa. Haluan myös ottaa mukaan nämä keskeiset elementit, jotka täytyy olla mukana, jos haluamme varmistaa, että estämme laimittaisi ihmisoikeuksien loukkauksia. Vaalien ympärillä on kansainvälistä hyvää tahtoa ja EU on ollut hyvin aktiivinen, lähettänyt myöskin vaalitarkkailijoita. Ensimmäinen huomio on se, että se, mitä tapahtuu vaalipäivänä, on tärkeää tietää sen suhteen, että tiedetään, ovatko vaalit olleet luotettavat. Mutta vielä kriittisempiä ovat tapahtumat, jotka ovat ennen vaaleja. Kanan tapauksessa kuusi kuukautta ennen vaaleja. Kiistakapulana oli se, että oliko äänestäjäluettelo ää, luotettava. santa alueella oli äänestysluettelossa ongelmia, poliittista manöveröintiä oli jotta saataisiin etua poliittista ja toista poliittista puoluetta siihen verrattuna. Kuusi ennen vaaleja oli hyvin tärkeää käsitellä tätä vaaliluetteloa. Jos tämä olisi jätetty poliittisille puolueille, siitä olisi tullut hyvin vaikeaa. Joten ensimmäinen oppi on se, että on tärkeää että kussakin maassa. Ei pelkästään pidä olla hy- hyvin organisoitunut kansalaisyhteiskunta, vaan sellainen, jolla on kompetenssia asiantuntemusta, joka on uskottava, jolla on kunnioitusta. Ganassa kansalaisjärjestön organisaatiot, IDEC, monet. Tulimme yhteen, meillä oli yhteinen pohja, sen nimi on Civic Forum. Ja tämän foorumin kautta käsittelimme kaikkia asioita, jotka voisivat vaikuttaa vaaleihin. Ja meillä oli kumppanuus, myöskin vaalilautakunnan kanssa. Sen ansiosta oli mahdollista päästä pidemmälle kuin että olisi kyse ollut pelkästään poliittisten välisistä riidoista. Jotta tämä voitiin varmistaa, niin prosessin luotettavuus ei koskenut pelkästään vaalipäivää, vaan aikaa paljon ennen sitä. Toinen kommentti, että mitä paikallista kapasiteettia on olemassa, kun käsitellään kiistanalaisia vaaleja. Ja mielelläni kuulin YK kollegan puhuvan tästä framework-tiimistä, kehystiimistä. Se, mitä on vuosien ajan tehty, toimii myös Ganassa, kun YK on framework-tiimin kanssa tehdään työtä. Se auttaa kansalaisyhteiskuntaa. Tällaista rauhan arkkitehtuuria on siinä mukana. Tällainen kansallinen rauhanneuvosto kuuluu siihen. Siihen kuuluu kunnioitettuja ihmisiä. Canada Texan on puheenjohtaja, joka tammikuussa siis oli Ganassa mutta hänet on pyydetty Vatikaaniin nyt sitten tärkeään tehtävään siellä. Jokaisessa maassa tarvitaan eli ryhmä ihmisiä, jotka voivat vakuuttaa muut ihmiset, presidentti mukaan lukien, että kun kiistanalaisuudet alkavat, riidat alkavat, että on kriittisyyttä. Koska on tällaista paikallista omistajuutta asioissa, niin se toimii korkean tason paneelin kautta, siinä oli Kofi Annan, se teki työ, työtänsä myöskin, mutta sitten kun piti istua alas ja äh, istua alas, niin 1050 ihmistä kuoli, ihmisiä joutuu siirtymään juuriltaan, jos ei ole paikallista kapasiteettia. Missä on EU, Afrikan unioni, kansainvälinen yhteistyö? Silloin kun he tulevat, se on usein liian myöhäistä. Tämä on se toinen kommenttini. No sitten toinen osa esityksestäni haasteita, joita on ennen vaaleja. Ja vaalipäivänä oli hyvin rauhallista, 7.12. Sitten tuli toinen kierros, koska kukaan, mikään ehdokas ei sanonut yli 50 prosenttia toisen kierroksen jälkeen. Meni, tai toinen kierros meni myös fantastisen rauhallisesti. Oppi, joka täytyy siitä saada, on Kaanan tapauksessa, kun tuloksia alkoi tulla toisen kerroksen jälkeen, alettiin myös haastaa. Hallitseva puolue ajatteli, että heillä on lukuja, joita ei ollut vaali, to, vaalilautakunnalla. Mutta lyhyesti sanottuna oli tällainen, äh, alkoi esiintyä rauhoittomuuksia ja poliittisten puolueiden kannattajia oli kerääntynyt kaduille. Silloin Tämä kunnioitettu elin teki liikkeensä ja kansa, kansallisyhteiskunta tuli mukaan välittömästi. Aloitimme kokoukset ja silloin tämä vuoropuhelu oli hyvin kriittisessä vaiheessa. Pystyimme perustamaan yhteiset periaatteet, joiden ansiosta prosessi voi olla rauhanomainen ja että vaalilautakunta voi mandaattinsa täyttää lehdistötilaisuuteen kautta, pystymme puhumaan tavallisille ihmisille. Jännitteitä oli, koska ihmiset tiesivät, että jotain oli tapahtumassa. Ihmiset tulivat mukaan, ei ollut tyhjiötä. Varilantakunta pystyi sen työnsä hoitamaan, eikä mikään poliittinen puolue, hallitseva puolue mukaan lukuen, voinut häiritä työtämme. Pystyttiin tulokset julistamaan, transitio oli rauhanomainen ja häviävä ehdokas onnitteli opposition ehdokasta, joka on tänään äh, presidentti Jonathan Mills. Eli tässä oli rauhanomainen transitio, joka vuoden aikana on sitten muuttunut, antanut paljon osinkoja, talous jatkaa ja tilanne on muutenkin hyvä. Eli sitten loppujohtopäätöksen on hyvin tärkeää, että, vaikka, että jopa nyt, 2010, kun katsotaan Länsi-Afrikkaa yleensä, esimerkiksi katsomme näitä yhteisiä asioita, mitkä sitovat meidät yhteen kumppanuuteen, koska on historiallinen suhde olemassa. Ja sitten analysoidaan, ei pidä analysoida pelkästään negatiivisia asioita historiasta, vaan myös positiivisia asioita historiasta. Länsi-Afrikka on ranskankielisiä alueita, siellä on englanninkielisiä alueita pääasiassa. Ranskankieliset maat kyllä kamppailevat, koska puhutaan hallinnoinnista, demokratiasta. Sitten vielä on vastaamattomia kysymyksiä vaaliprosessien legitimiteetistä. Englanninkieliset maat pärjäävät paremmin, mutta mitä oppia voidaan oppia, miten voidaan tunnustaa nämä haasteet sellaisella tavalla, että voidaan jakaa kokemuksia, että ulkoa saadaan tukea, mutta sitten omistajuus ja tämä drive pitäisi olla kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla. Ja yhä, yhä enemmän Tästä saadaan kapasiteettia, jossa ei ole sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, esimerkiksi kenellä on oikeus äänestää. Transitiot ovat rauhanomaisia itsessään, eli ympäristössä ei suosita rangaistamattomuutta. Kaikki tapahtuu vähittäin, demokraattinen hallinnointi juurtuu. Saadaan Tärkeämpää on paikallinen kokemus kuin ulkoinen vaikutus. Ja kun näin tapahtuu, niin emme pelkästään estä laimentaisi ihmisoikeusloukkauksia, vaan myös luomme sellaisen ympäristön, jossa monet maat voivat täyttää vuosituhattavoitteet YKsta. Kiitoksia. Thank you for your uh, inspiration and... Kiitoksia inspiraatiostanne ja innostanne. Olen varma, että tämä on asia, jota täytyy tarkastella myöskin, kun puhutaan vaalitarkkailusta, jota EU harjoittaa, koska tämä osoittaa, että vaaliprosessi on paljon monimutkaisempi ja on tarpeen ymmärtää myöskin jännitteet ja psykologiset näkökohdat siinä, joten kiehtova esimerkki todellakin. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, joka on ihmisoikeuslähettiläs Istvan Lakatos Unkarin ulkoministeriöstä. Hän puhuu Budapestin säätiön toiminnasta, joka siis koskee kansainvälisiä estämistoimia hirmuteoissa ja kansanmurhissa. Kahden viikon päästä varmaankin meidät kutsutaan sen järjestämään tilaisuuteen. Lähettäisiin lakatos teille 10 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat eh, ihmisoikeusvaliokunnan jäsenet ja kehitysvaliokunnan jäsenet, on suuri ilo pitää täällä esitys Budapestin kansanmurhien ja joukkoilmuuksien estämissäätiön puolesta. Tämä on säätiö, jonka on toiminnassa mukana erinäisiä Budapestissa toimivia korkeakouluja ja totta kai valivaliokunnan edustajat ovat tervetulleet tähän tapahtumaan, jonka me järjestämässä. Haluaisin nyt korostaa muutamaa tärkeää ilmiötä, jotka liittyvät tähän unkarilaiseen aloitteeseen. Yksityiskohtaisempi paperi on jo jaettu teille. Ehkäiseminen on kaikkein tehokkain tapa suojella haavoittuvassa asemassa olevaa, olevia ihmisiä, haavoittuvassa asemassa olevia yhteiskunnan osia. Ja se, että luodaan ehkäisemisen kulttuuri ei ole helppoa, koska kustannukset täytyy maksaa tällä hetkellä, kun sen sijaan hyödyt voidaan saada vain melko etäisessäkin tulevaisuudessa. Se, että ei onnistuta ehkäisemään, että tulee joukkomurhia, niin kuin tuli viime vuosisadalla, osoitti ei pelkästään sen, että, että tämä olisi pelkästään kustannusta ajatellen menettyjä henkiä, vaan se vaikuttaa myöskin pitkälti ihmisiin ja kulttuureihin, jotka edelleen joutuvat käsittelemään menneisyyttä ja oikeuden puutetta. Kansanmurhan tyypillistä on se, että on olemassa merkkejä jo paljon ennen kuin se tapahtuu. Siksi on, on todellinen mahdollisuus ehkäistä kansanmurhaa. Unkarissa ollaan vakuuttuneita siitä, että 62 vuotta sen kun hyväksyttiin yleissopimus kansanmurhista tuomitsemisesta, kansainvälisen yhteisön tulisi vahvistaa voimiaan – jotta luotaisiin tehokkaita ehkäiseviä järjestelmiä ja puitteita, joilla voidaan estää tällaisia rikoksia. Unkarilainen aloite, jossa pyritään, jonka tuloksena oli Budapestin keskuksen luominen, jolla pyritään kansainvälisesti ehkäisemään joukkomurhia ja laajoja julmuuksia, merkitsee uutta liikettä, jossa pyritään istoisoimaan tämä ehkäisevä ulottuvuus, joka on tässä kansanmurha yleissopimuksessa. Unkarin hallitus on ottanut tämän sitoumuksen omakseen kaksi vuotta sitten, jossa se pyrkii edistämään tätä tärkeää asiaa, ja se on hyvin tärkeää, jotta se saadaan tärkeäksi asiaksi kansainvälisessä yhteisössä. Lukuisissa selvityksissä ja asiakirjoissa on osoitettu, että kun tulee, mitä tulee kansanmurhien ja laajojen ulmouksien estämiseen, yksi este tehokkaalle toiminnalle on istunnallisen kapasiteetin puuttuminen. Siksi tällainen säätiö voi olla tässä täyttämättä, täyttämässä aukopaikkaa. On tärkeää vastata eh, tällaisiin hälytyksiin, joita kansainvälisen yhteisöön yhteisö saa, ja ryhtyä tehokkaisiin toimiin. Se, että pyritään eh, kokoamaan asiantuntemusta ja tietoa, silloin on mahdollista seurata eh, toimintaa, tapahtumia kautta maailman ja voidaan työstää politiikkasuosituksia. Tärkeää on, että keskuksessa voidaan myöskin käsitellä päätöksentekon mekanismeja, jotka ovat tärkeitä kansainvälisille ja kansallisille järjestöille, ja silloin voidaan harjoittaa myöskin yhteistyötä. Tärkeimpiä kumppaneita keskukselle tulisi olla tällaisten säätiön, joka, säätiön, joka keskustelumaan säätiön operatiivinen osa. Ja tärkeimpiä kumppaneita ovat EU ja sen instituutiot, joissa pyritään estämään väkivaltaisia konflikteja ja pyritään saamaan, ottamaan käyttöön laajempaa, laajempia instrumentteja ehkäisemisessä. Keskus myöskin suunnittelee harjoitansa läheistä yhteistyötä YK kanssa, ennen kaikkea sen viraston kanssa, jossa toimii kansanmurien ehkäisyn erikoisasiantuntija ja myöskin muiden YK elinten ja kansallisten järjestöjen, kuten Afrikan unionin kanssa. Tärkeä toimintakenttä keskukselle on eh, koota kansainvälistä tietoa ja asiantuntemusta ja pyrkiä hyödyntämään olemassa olevaa metodologiaa ja koota yhteen kansainvälisiä verkostoja, joissa on mukana tutkijoita kansanmurhan ehkäisemisen alueella. Ja tätä kautta keskus tulee pyrkimään järjestämään tapahtumia, joissa pyritään vahvistamaan kansainvälistä, alueellista ja kansallista yhteistyötä päätöksentekijöiden kesken, avunantajien kanssa, tiedonantajien, tiedotusvälineiden edustajien kanssa ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa keskuksessa tulee työskentelemään afrikkalaisia, aasialaisia ja latinalaisamerikkalaisia asiantuntijoita, jotta voidaan koota tietoa eh, eri alueista ja maista, kulttuureista, perinteistä, eh, jotka nämä asiantuntijat tuntevat parhaiten. Ja myöskin toivon, että keskuksella voisi olla myönteinen vaikutus koko Euroopan alueella, myöskin itäisessä ja eteläisessä naapurialueessa, ja tätä kautta myöskin niin, että voidaan edistää kulttuurivälistä vuoropuhelua. <clears throat> On avoin säätiö, mikä merkitsee sitä, että mikä hallitus tai yksityishenkilö tai muu voi antaa tukea sille ja sillä pyritään samaan laaja avustajien joukko. On hyvin tärkeää, että voidaan saada laaja rahoitustausta. Suunnitelmien mukaan avustuksen antajien edustaja olisi mukana tässä avustusten antajien hallintoneuvostossa, joka pystyisi myöskin osalta osaltaan vaikuttamaan toimintaan ja <clears throat> mukana tulemaan myöskin mukana unkarilaisia yliopistoja, Välimeren alueen yliopistojen liitto, Igor, äh, konfliktianalyysi ja ehkäisy tutkimuslaitos George Washington yliopistosta ja eräs yliopisto Buenos Airesista, Kambodjan dokumentaatiokeskus ja myöskin Kigalin äh, kansanmurhakeskus tulemaan mukana toiminnassa. Sitten pyritään samaan aikaan äh, toimintakykyä koskeva selvitys tämän, äh, tätä keskusta varten. Siinä pyritään käyttämään mukana myöskin erikoisneuvonantaja, joka istuu oikealla puolellani. Ajatellen että erilaisia kansallisia kasvisia järjestöjä ja toimijoita, pyritään samaan aikaan oikeudelliset puitteet ja Unkarin hallitus tulee myöskin antamaan edelleen tukeaan tälle keskukselle, josta kuitenkaan ei voi tulla toimivaa ennen kuin saadaan konkreettista tukea myös kansainväliseltä yhteisöltä. Lopuksi haluaisin ilmaista vilpettömän toimukseni siitä, että aktiivisella poliittisella ja rahoituksella tuella, jota saadaan kansainväliseltä yhteisöltä, ennen kaikkea Euroopan unionilta, joka on suurin lahjoittaja kautta maailman, on mahdollista saada aikaan riippumaton, uskottava ja autoritatiivinen keskus, jossa tärkeimmät alueet ja kulttuurit ovat edustettuina niin, että edustajat ovat parhaat asiantuntijat. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä aloite voi olla tärkeä siinä, että luodaan yhteistyöhakuinen kansainvälinen ympäristö, joka pystyy ehkäisemään niiden maiden toimintaa, jotka valitsevat välineeksi kansanmurhan. Kiitoksia. Mielestäni tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun käsitellään menneisyyttä, niin sitä voidaan käyttää rauhanomaisen tulevaisuuden tukemiseen. Joten tämä aloite on hyvin kunnianhimoinen ja varmaankin voimme toivottaa sille kaikkea parasta. Kiitoksia paljon. Muuten minulla on sellainen tunne, että jos puhuu ja lukee paperista, niin on olennaista, että tulkitsaisivat paperin, koska tulee vähän sellaisia viestiä, että kaikki menee ihan parhaalla mahdollisella tavalla, joten puhukaa omin sanoin ja ei liian nopeasti, jos se on mahdollista, koska kaikki on paljon mielenkiintoisempaa sitten kuulla. Muuten nämä erityisen mielenkiintoiset aiheet vähän katoavat siitä. No sitten toisen paneelin lopuksi on Rova Catherine Woolard. Hän on johtaja EPLOssa tässä rauhanrakennuksen yhteistoimistossa, joka on hyvin tärkeä osa kansalaisjärjestöverkostoa rauhanrakennuksessa, rauhanvälityksessä, kaikessa tässä siellä tehdään työtä. Catherine Bullard, teillä on puheenvuoro. And uh, no, I thank you for the invitation. Kiitos ja kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. Niin kuin johdossa kuvaillaan, EPLOssa mukana on järjestöt, jotka toimivat uh, rauhan rakentamiseksi – Olemme yhteydessä ulkoisen palvelun yksikköön ja asiakirjoistamme löydätte viimeisimpiä lausuntojamme. Ja pitkälti olemme samalla linjoilla kuin mitä Euroopan parlamenttikin on tehnyt ja tarkoituksenamme on estää konfliktit ja rakentaa rauhaa ja katsomme, että tämä on erittäin tärkeä jos halutaan välttyä ihmisoikeusloukkauksilta. Ja niin kuin tässä aikaisemmat puheet totesivat, konfliktitilanteissa syntyy monesti tällaisia laajoja julmuuksia. Sitten rauhan rakennuksella pyritään tilannetta korjaamaan ja estämään konfliktien puhkeaminen turvallisuusaspektit ovat myöskin esillä koska konfliktialueilla nimenomaan tähän on kiinnitettävä huomiota, jotta estetään ihmisoikeusloukkaukset ulkoasian palvelu sitten. Ja jos halutaan pitää huoli siitä, että sen yksi päätavoitteesta on konfliktien ehkäisy, niin tämä on erittäin tärkeä kysymys myöskin tämän valiokunnan kannalta. Ja esitän nyt viisi seikkaa, jotka tätä argumenttia tukevat. Ensinnäkin Uskomme, että ulkoisen asioiden palvelu tarjoaa EUlle mahdollisuuden kehittää ähm, eettistä ulkopolitiikkaa. Sellainen pohjautuu EUn arvoihin ja tämä mm, mahdollistaa sopimusten mukaiset sitoumukset. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että konfliktin ehkäisy ja rauhan rakentaminen ovat EUn ulkoisen palvelun tavoitteita. joiden tavoitehan on edistää rauhaa, omia arvojaan ja eh, tämä on 31 artiklassa ja säilyttää rauha, estää konflikteja, vahvistaa turvallisuutta artikla 21.2. Mutta vaikuttaa siltä, että eh, ulkoisen yksikön laatimat asiakirjat eivät riittävän hyvin ole huomioimaan näitä EUn arvoihin liittyviä kysymyksiä. Missään ei esimerkiksi viitata eh, konfliktien ehkäisyyn, ei ihmisoikeuksien loukkausten estämiseen, ei rauhanrakennukseen ja marginalisaatio ihmisoikeuksien osalta ei myöskään ole ollut esillä. Ja miksi näin on? Ei varmaankaan voida sanoa, että ihmisoikeuskysymykset olisi niin hyvin hoidettu, ettei niihin enää tarvitse puuttua miksi me puhumme arvopohjaista lähestymistavasta. No selvä on, että ei tämä yksikkö ole mikään superdiplomaattinen yksikkö jäsenmaiden diplomaattisen yksiköiden pohjalta, koska tätä maat eivät halua. No, heijasteleeko se sitten perinteistä diplomaattista yksikköä vai hyödynnämmekö tämän tilaisuuden ja luomme näin uuden tyyppisen ulkopoliittisen toimijan, jonka toiminta pohjautuu arvoihin ja omiin intresseihin? Eli mitään uutta tässä ei tarvita, vaan visiot jo ovat olemassa EUn perusarvoissa jo. Tämä kaikki on ankkuroitu. Ja sitten rauhan rakentamisen tulisi olla ulkoisen yksikön toiminnan keskiössä ja miten sitten käytännössä tähän päästään. Rauhan rakentaminen on huomioitava jo työpaikkakuvauksissa ja siinä, kuinka nämä työt jaetaan uudessa yksikössä. EUlla tulee olla taho, josta on hyötyä konfliktin ehkäisyssä ja rauhan rakentamisessa. Ja muistetaan Göteborgin ohjelma, joka esittää konkreettisia toimia, vaikkakaan niistä kaikkia on vielä täytäntöön pantu, vaikka tämä on vuodelta 2001 jo. Niin tässä yhteydessä kannattaa muistaa se, että tietojen puute ei ole ongelma, eikä varhainen varoitusjärjestelmäkään, vaan varhainen reagointi, se on tässä ongelma. Ja tässä ulkoisten asioiden yksikkö voisi omalta osaltaan vaikuttaa. Ja kun sen rakennetta tarkastellaan, niin Olemme ehdottaneet eh, pääyksikköä, eh, jossa eh, aiheena olisi erityisesti konfliktien ehkäisy ja rauhan rakentaminen. Ja tässä pääosastossa sitten voitaisiin kaikkia tähän asiaan liittyviä kysymyksiä käsitellä. Ja eri instituutiot voisivat omalta osaltaan olla mukana pääosaston toiminnassa ja sitten eh, vakausvälinettä eh, tässä hyödynnettäisiin ja myöskin tasa-arvokysymyksiin eh, puututtaisiin. Tarvitaan institutionaalisia rakenteita, niillä on merkitystä. Tarvitaan sellaista yksikköä, joiden työntekijöillä on tietynlainen status konfliktien ehkäisykysymyksissä. Muutoin toiminta jää marginaaliin. Ja sitten jos valitaan maantieteellisiä yksikköjä, niin tarvitaan sellaisia ihmisiä, joilla on ihmisoikeuskysymyksistä asiantuntemusta jo. On kuultu paljon siitä, mitä EU voi konfliktien ehkäisyn eteen tehdä. Kysymys myös kuuluu, mitä EU voi tukea tällä saralla. Göteborgin ohjelmassa puhutaan muun muassa kumppanuuksista, YK mainittiin, ja tiedämme, minkä tuen EU YKlle antaa. Myös kansalaisyhteiskunnan tahojen rooli on huomattava, esimerkiksi kuinka se vaikuttaa varhaisten varoitusjärjestelmien toimintaan ja kuinka se voi antaa suosituksia tähän liittyen. Vuorohelu rauhanprosessien yhteydessä, rauhanturvaajien käyttö ja sitten vaalien tarkkailu, niin kuin tässä juuri mainittiin. Ja sitten jälleen rakennus ja hallinnointiohjelmat korruption ehkäisy ja niin edelleen. Eli kun komissio haluaa tukea eh, konfliktin ehkäisyä, niin on muista, että vuosina 2001 ja 2002 vain 3 prosenttia eh, varoista esitettiin kansallisjärjestöille, 66 prosenttia sitten kansainvälisille järjestöille. No, ei tämä välttämättä ongelma ole eh, vaikkakin tilintarkastustuomioistuin tässä totesi, että valvonnassa on puutteita sen suhteen, miten varoja suunnataan YK päin. No niin, ja sitten kolmanteen kohtaan puolestaan yhdistetty integratiivinen lähestymistapa olisi tärkeä. Ja oli surullista kuulla, että tässä komissio ei tähän oikein puuttunut, kun kulmistilaisuus tammikuussa täällä järjestettiin. Kuitenkin EUn kannalta ongelma on ollut se, että toiminta on ollut vähän hajallista ja sitten nämä eri tahot ovat olleet kilpailutilanteessa keskenään. Meidän mielestämme olisi tärkeää, että niin monet poliittiset toimikennat kuin mahdollista voitaisiin yhdistää, myöskin kauppa- ja kehitysyhteistyö. Ja tällä tavalla integroitu lähestymistapa olisi mahdollista. Kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen, yhteisen strategian puitteissa toimittaisiin ja tehtäisiin yhteistyötä myöskin kolmansien maiden kanssa. Tämä poikkeaa nykyisestä koordinaation mallista, jossa yhdet eh, osat eh, erillisistä päättävät tietystä asioista ja toimivat. Ja tämä johtaa sitten hajannuksen ja kilpailutilanteisiin myöskin. Jauston tässä puhui poliittisista strategioista ja palveluyksikönsä osalta, varsinkin suhteessa kolmansiin maihin. No, tästä voi olla hyötyä, mutta strategiassa tulee huomioida myöskin EUn arvot, ei pelkästään intressit evässä rauhanturvaaminen ja konfliktien ehkäisy. Ja tämän valiokunnan rooli voisi olla nimenomaan valvonnassa siinä, kuinka näitä strategioita toteutetaan, jos tämä tie valitaan. Poliittisessa strategiassa tulisi myöskin huomioida se, kuinka kauppapoliittiset kysymykset voivat omalta osaltaan auttaa näihin tavoitteisiin pääsyssä ne voivat käyttää vipuvoimaa, joka on olemassa. Ja katsoa, että riskit eivät tältä pohjalta vain lisäänny. Ja on tärkeää myöskin turvallisuustavoitteet pitää mielessä. OECDltä on myöskin jotain tähän liittyvää esitetty. Ja sitten kriisinhallintakysymykset, ne ovat tärkeitä, mutta muodostavat vain yhden osan tätä ennaltaehkäisyn laajaa kenttää EUlle. On tärkeää nyt se muistaa, että tässä on ehkä liikaa painotettu kriisin ehkäisy- tai hallinnointikysymyksiä. On tärkeää, että voidaan reagoida siinä vaiheessa, kun konflikti nostaa päätään. Ja tämän valiokunnan kannalta katsottuna eh, kriisinhallinta, operaatiot ovat vain yksi osa puuttua toimintaan. Myös monia muita on, se on muistettava. Esimerkiksi aikaisen reagoinnin missiot ehkä voisi olla yksi ratkaisu, ei puhuttaisi pelkästään kriisin hallinnasta. Ja sitten mahdollisuus eh, lisätä myöskin sotilaallista välintuloa EUn kannalta. CMPD eh, kriisinhallintadirektorat on tässä tärkeässä roolissa. On ajateltu tällaista eh, yhdistettyä siviili- ja sotilaallisen välintulon mahdollisuutta. Mutta tässä on liikaa painotettu tätä sotilaallista aspektia, ja tämä meitä askarruttaa, olemme asian jo esiin tuoneet, ja on oikein hyvä, että nyt eri ryhmien edustajat ovat jo tähän kiinnittäneet huomiota ja nostaneet asian esiin. Vieläkään ei ole liian myöhäistä, on tärkeää sen menee e, huomioi myöskin siviilitason asiantuntemusta, jotta siviilitason kriisinhallinta e, toteutuu mutta kuitenkin liittyy laajempiin puitteisiin, mitä tulee kriisin ehkäisyyn. Mutta se ei näitä vakauskysymyksiä voi hallinnoida, jos sotilaallinen osa-aspekti on tässä näinkin laajasti esillä. Ja sitten Johdonmukaisuus ulkoisen yksikön toiminnassa on erittäin tärkeää, että suhteet, sen suhteet eh, parlamenttiin päin ovat eh, selvillä, mutta on muistettava, että Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuuden myös kansallisille parlamentille olla kuvassa mukana ja kansalaisjärjestöille myöskin. Eh, ne haluavatkin saada sellaisen vaikutelman, että niillä on oma vaikutuksensa myöskin ulkoasioiden yksikön toiminnassa. Ja sitten ihan lopuksi vielä uskomme, että tämän yksikön toiminnan tulisi pohjautua eurooppalaisiin arvoihin, ei pelkästään EUn intresseihin, ja tulee miettiä sitten siitä, sitä vielä, miten yksikön tulee toimia, jotta se eri tahoihin on oikealla tavalla yhteydessä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Olemme hyvin vakuuttava argumentointia kuulleet mielestäni siitä, miksi ulkoisten toimien EUn hallinnon pitäisi olla paljon kunnianhimoisempi kuin vain tällainen kansallisten EU-diplomaattisten <clears throat> elinten konglomeraatti. Pitää ottaa huomioon se, miten maailma muuttuu. Ja jos uusia prioriteetteja voida ottaa mukaan ja tarpeita uuden ulkoasianhallinnon rakenteeseen, niin emme tee oikeutta sopi- perussopimuksille. Kuusio on nyt kuultu näitä mielenkiintoisia ja inspiroivia lyhyitä alustuksia. Kaikki ovat pitäneet äh, puheen aikarajoituksesta kiinni. Kiitoksia. Viisi kollegaa haluaa osallistua keskusteluun tällä hetkellä. Emme pystynyt ottamaan herra Hauitin äh, pyyntöä, että keskustelu vedettäisiin aiemmin, koska varmaan tarvitaan kaikki aika 11 asti. Herra Hauit, teillä on ensimmäinen puheenvuoro. I'm really sure. Niin, haluaisin sanoa, että olen tuolla illalla kuunnellut kaikkia näitä esityksiä. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia, mutta haluaisin sanoa, että, että tässä paikassa on ollut suuntaan ajatella niin, että uusi virasto aiheuttaa aina lisää byrokratiaa, mutta se mitä tässä tehdään on hyvin tärkeää. Se mitä herra Brody sanoi on oikein, että pitäisi pyrkiä tekemään vali, vali, vali, valikuntana tekemään jotakin voisimme edistää tätä instituutiota ja voisi olla osa niitä johtopäätöksiä, joita te teitte, kun teette yhteenvedon tästä kuulemisesta. Prodi. Kiitoksia sitten herra Prodi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt puheenvuoro. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Bombardia erityisesti ja myöskin eh, rouva Vulardia näistä puheenvuoroista. Katsoisin, että ehdotus oli varsin eh, mielenkiintoinen, mitä vaaleihin tulee. Toisaalta tässä saatiin varsin kattava kuva siitä, miten toiminta oli järjestetty ja miten eh, EUn ulkoisissa suhteissa toimitaan. Kuitenkin katsoisin, että on tehtävä selväksi se, että prioriteetti nimenomaan liittyy politiikkaan ja ennaltaehkäisevät toimet on toteutettava siten, että niiden yhteydessä kuitenkin huomioidaan yleispuitteet. Ja eräs asia, joka ei tässä esiin noussut, eli erityisesti Afrikassa nimenomaan tilanne on hankala, varsinkin kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta ja toisaalta vankiloiden mm, toimintatapoja. Niissä loukataan kyllä jatkuvalla tavalla ihmisoikeuksia, varsinkin Ruandassa, mutta Libyassa myöskin. Eli julmuuksia tapahtuu ja jollain tavalla niihin tulisi puuttua ja päättäväisyydellä vielä. Kiitos. You're speaking about atrocities in prisons. Puhutteko hirmuteoista vankiloissa? Tämä on aihe, josta meidän täytyy keskustella pidempään jossakin tulevassa kokouksessa. Mm-hmm. Uh, e, e, e. Mutta tämä ei vielä tullut esiin. Ikään kuin ihmisoikeuskysymyksiä ei tarvitsisi huomioida vankiloissa ja Ruandassa Esimerkiksi pakolaisten tilanne on ollut varsin hankala. Ja olosuhteet ovat olleet ihan mahdottomat ja julmuuksia on esiintynyt. Capacity to comment. joku puhujistamme voi kommentoida tätä tärkeää Brönnin saattamaa asiaa. Nyt haluaisin antaa herra Görensille puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Je ne suis pas sûr euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä en tiedä, voimmeko olla yhtä mieltä siitä, mitä eniten puuttuu konfliktien ehkäisemistä. Minun teki syvän vaikutuksen se, mitä täällä sanottiin. Onko niin, että ennakkovaroituskeskusta, ovatko tiedot se, tarvitaan, jos katsomme kansanmurhia, joita ei voitu estää esimerkiksi Ruandassa. Siellä oli kiihottusta puhetta, ei mitään ehkäisyä, sat, mitään reaktioita, satunnaisia iskuja, tutseja kohtaan ei mitään reaktioita, järjestämistä vähemmistöjen sortoa ei mitään reaktioita. Väestö rekisteröitiin. Kaikki tutsit, jotka Kigalissa, ei mitään ilmoituksia YKlle ilmoitettiin asiasta, mutta se ei johtanut minkään reaktioon. ja ei minkäänlaista reaktiota tähän kansankiihotukseen. Jos organisaatiot nyt haluavat kehittää ennakkovaroitusjärjestelmiään edelleen, siis ne järjestöt, jotka eivät pystyneet hyödyntämään tietoja, joita ne saavat omilta yksiköiltään, silloin meillä on ongelma. Silloin meillä on ongelma pyramidin huipulla, eikä missään muualla. Ei siellä, missä järjestelmät ovat. Totta kai me tarvitsemme ennakkovaroitusjärjestelmiä, meidän täytyy saada aikaan kanavia, jotka mahdollistavat sen, että ministerit voivat tehdä päätöksiä, mutta on olennaista se, mitä tapahtui pyramidin huipulla eri järjestöissä. Kysymys on todellakin siitä, miten voimme reagoida uuden tyyppisiin konflikteihin, esimerkiksi kansakuntien sisällä. Yhdistyneet kansakunnat, niiden velvollisuus on toimia, mutta tähän asti YK ei ole pystynyt tekemään johtopäätöksiä. Vastuu suojelu, suojelusta, vastuu ehkäisystä. Viime kädessä on tietysti myös vastuu puuttua asiaan, ei pelkästään vetoomuksella, ei pelkästään kehotuksella käyttäytyä hyvin. Jossain vaiheessa todellakin on puututtava asiaan, on pyrittävä saatettava eroon toisistaan konfliktien osapuolet. Se merkitsee sotilista puuttumista asiaan. Se, mitä on sanottu Euroopan unionin militarisoitumisesta, niin uskoakseni puuttumiset, periaatteet sille, miten EU voi potilaisesti puuttua asioihin, niitä voidaan puolustaa, ei kukaan ole asettanut niitä kyseenalaisiksi. Mutta on kuitenkin katsottava myös sitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut. EUlla, EU on jo ehkäissyt konflikteja, ajattelen esimerkiksi Makedoniaa. Se oli ensimmäinen sotilaallinen puuttuminen, johon EU ryhtyi, ja se oli menestyksekäs. Tämä on syytä pitää mielessä ja sitä on syytä pitää arvossa. Päätöksentekorakenteet, niitä pitäisi hiukan ravistella, niitä pitäisi muuttaa. Lista on pitkä, Darfur esimerkiksi, kaikki tunnettiin, kaikki tiedettiin jo etukäteen, oli raportteja, oli artikkeleita lehdistössä. Jos nyt katsoisi kaikkia artikkeleita, joita ilmestyy kansainvälisessä ja kansallisessa lehdistössä, varmastikin sata kertaa enemmän oli tietoa kuin tarvittiin siihen, että olisi voitu ryhtyä toimiin. Siitä huolimatta ei tapahtunut minkäänlaisten sanktioiden päättämistä, sanktioista päättämistä, koska Kiina ei halunnut sitä. Tämä oli poliittinen ongelma. Siis poliittiset reaktiot monissa tapauksissa yksinkertaisesti puuttuvat. Meillä on päätöstukijärjestelmä, joka ei toimi. Ennen kaikkea YK on turvallisuusneuvosto on tällainen. Se ei kehity. Se on anarkistinen, mitä tulee sen päätöksentekoon siksi, että on maita, joilla on veto-oikeus, ja voidaan jopa estää humanitaarisia toimia, joilla pyritään estämään kansanmurha. Tämä on todella säälittävää. Ja tämä kuitenkin pitäisi olla prioriteetti. Yeah, thank you, Mr. Goerens, and thank you also... Kiitoksia. Ja kiitoksia, että otitte esille jälleen tämän kipeän Ruandan asian, joka ei ole lopussa vieläkään. Ja sitten Rova Lohviiler. Danke, Frau Kiitos puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää vieraita, jotka hyvin kuvailivat toimiaan ja myöskin nämä kommentit ulkoasioiden palvelun suuntaan varmasti olivat hyödylliset nekin. On hyvä, että nyt käsitellään kysymystä konfliktien ennalta ehkäisyä täällä valiokunnassamme. Jonanhan myöskin sanoi, että ihmisoikeusloukkaukset, jotka tapahtuvat tänään, johtavat huomisen sotiin. Ja siksi ennaltaehkäisyä toteutuu aina, kun estetään ihmisoikeusloukkauksia. Ja on valiteltavaa, ettei tätä ole huomioitu riittävästi. Tässä jo todettiin, että tietojen puute ei ole ongelma kylläkään jos jotain ryhmää vihataan, niin kyllä tähän liittyvää tietoa on saatavilla. Mutta sitten on tällainen institutionaalinen aukko esimerkiksi YKssa, eli tällainen varhainen varoitus ei kuitenkaan johda varhaiseen toimintaan. Ja rauhan rakennuskomissio on YKssa muokattu sellaiseksi, että lähdetään liikkeelle vasta tilanteesta sodan jälkeen. Tulisi miettiä, miten eri tahot voisivat toimia, miten näitä varhaisen varoituksen merkkejä voitaisiin todellakin hyödyntää. Ja sitten jatkokysymys ehkä kaikille kolmelle teistä. Ihmisoikeustyössä varsin usein kuulee, että kansanmurha, genocide, eh, sitä käytetään varsin inflatorisesti. Ehkä poliittiset tarkoitusperät ovat tällöin mielessä. Tässä kuultiinkin, mitä Georgian eh, hallituksen johtaja sanoi, ehkä tätä käsitettä kannattaa joskus käyttää, jotta syntyy hämmennystä. Eli ehkä olisi parempi sanoa raskas ihmisoikeusloukkaus, mutta se ei silloin välttämättä kohdennu tiettyyn etniseen ryhmään. Ja itse olen tehnyt tämän tyyppisiä havaintoja ja olisin mielellään kuullut, mitä mieltä asiantuntijat ovat. Näettekö tekin asian näin? Ja Kainan edustaja varsin selkeäksi teki sen, kuinka tärkeä tässä prosessissa on kansallinen taso ja omien kokemustenne mukaan ja toisaalta Euroopan kokemukset huomioiden, kuinka voitaisiin ajatella meille tärkeämpää roolia, vai kun ajatellaan siirtomaataustoja, niin olisiko tästä pikemminkin haittaa? Kansalaisyhteiskunnan roolin myöskin mainitsitte. Kysyisin, Eh, mikä on naisten eh, eh, rooli, koska naisten rooli siviilisektorilla on erittäin tärkeä ennen konfliktia sen aikana ja myöskin sen jälkeen. Kiitos. Now, um, surprisingly, actually, I think... Nyt yllättäen Rova Lohbiller oli ensimmäinen, joka mainitsi naiset ja sukupuolen. Olen oikeassa, koska sen pitäisi olla hyvin keskeinen osa, joka onnesti liittyy rauhaan ja sotaan konfliktiin, joten kiitoksia tästä. Nyt herra Tökes, ja sitten haluaisin antaa mahdollisuuden puhujillemme vastata lyhyesti näihin kysymyksiin, joita jäsenet esittivät. Herra Tökes. Kiitos puheenjohtaja. Halu. Minun kädessäni on tällainen tiedotte, jonka mukaan Budapestissa syntyy kansanmurhia ja, ja laajojen julmuuksien käsittelyä koskeva säätiö, ja tämä on syntymässä Unkarin ulkoministeriössä. Es, eilen pidettiin tällainen tilaisuus romanilaisten ystävien kanssa, jossa muistimme sitä, miten vuonna 1990 Unkarin, äh, Romanian vallankumouksessa äh, tuli syntyi lähes 1500 kuolonuhria. Muistamme näiden ihmisten kohtaloa, jotka ja vielä tähänkään päivän mennessä näistä joukkomuodista vastaavia ei ole saatettu vastuuseen. Samoin muistimme myöskin 1990 maaliskuun pogromia Marosvasarhäissä, jossa lukuisat ihmiset haavoittuivat ja tämän jälkeen kesäkuussa tapahtui tämä kaivosmiesten kaivosmiesten toimet Romaniassa, jossa tuloksena myöskin oli lukuisia loukkaantuneita. Meillä siis Romaniassa tämä on hyvin ajankohtainen kysymys ja koska murhaajat elävät edelleen Unkari, Romanian yhteiskunnassa, entiset sekuritaaten työntekijät ja, ja edelleenkin on voitu tutkia sitä, ketkä ovat olleet tekijöitä. Joitakin on jo tuomittu, mutta olemme edelleenkin kaukana siitä, että todellinen, että todellisia kaikkia tekijöitä saattaisiin vastuuseen, joten tämä kuuleminen tapahtuu todella sopivana ajankohtana. Minä äh, olen sanomassa Balkanin Romania tapahtumien vuoksi sitä, että tämä ei suinkaan ole eh, kysymys, joka olisi jo ohitettu olen iloinen siitä, että tällainen tilaisuus järjestettiin ja onnittelen Unkaria siitä, että on luotu tällainen säätiö. So, uh, can... Kiitoksia, herra Tökös. Voisiko nyt antaa mahdollisuuden kuudelle puhujallemme vastata hyvin lyhyesti, mutta täytyy sanoa, että rajoitettu kiintiö on aikaa 10 minuuttia. Jos voisitte osoittaa solidaarisuutta toisillenne, että ette puolitoista minuuttia ja kahta minuuttia ylitä, koska viimeisimmät puhujat eivät sitten saa ollenkaan aikaa. Pahoittelen. No, kuka haluaa vastata? Uh, there were questions to... Oli kysymyksiä. Herra Bomban. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I want to appreciate... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan osoittaa kunnioitusta jäsenille näistä mielenkiintoista kommenteista Ensimmäinen vastaukseni on, että kyllä olen täysin samaa mieltä. Kyse on varhaisvaroituksesta, jotta voidaan estää. Haaste on varha- varhaiselle vastaukselle. Kun reaktio on nopea. Kyse on usein poliittisesta tahdosta, jotta se varhainen reaktio tapahtuu. Ja yksi jäsen tästä puhuikin yksityiskohtaisesti haluttomuudesta reagoida. Mitä yhä useammin tapahtuu on se, että Afrikan unioni ja EKS, sen EKS-niminen elin alkavat olla yhä varovaisempia tai otta, tarkkailevat asioita tarkemmin. Puhuttiin esimerkiksi Madagaskarin kohdennetuista sanktioista siellä Euroopan unioni voi tukea tällaisia aloitteita, jotka muuttavat tätä poliittista maaperää niin, että saadaan tilaa luotua tällaiselle varhaiselle reaktiolle. EUlle, kun on liian myöhä ja on tällaisia tragedioita, EU tulisi aina auttamaan ja tukemaan. Minun ehdotukseni on, että EU ei pitäisi tulla tueksi vain silloin, kun on liian myöhä. Koska silloin se tehdään humanitaarisista syistä. Sen pitäisi toimia tai argumentoida, että koska se kehitystoimia tukee, niin se voi yrittää käyttää tätä vipuvoimaa ja vaikutusvaltaa ja poliittista tahtoa Afrikassa – Erityisesti AKTn kautta sitä voidaan tehdä, kahdenvälisten suhteiden kautta sitä voidaan tehdä, niin tämä on keskinäistä kumppanuutta. Ja tämä pitäisi olla tie eteenpäin mielestäni. Ja yhä enemmän afrikkalaisten johtajien täytyy ymmärtää, että emme voi puhua historiastamme, kolonialistisesta mennäisyydestä, vaan täytyy puhua myös tulevaisuudesta, jonka puolesta kaikki teemme työtä yhdessä, jotta saadaan oikeutta tulevaisuudessa eikä käytetä hyväksi kielteisiä asioita menneisyydestä. Kiitoksia. Who wants to take the floor? Miss, uh, and... Kukas haluaa seuraavaksi? Uh, lähettiläs Lakatos. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin terminologia, kansanmurhan termi, siksi tämä on ollut se syy, miksi olemme pyrkineet käyttämään uh, terminologiaa uh, kansanmurha ja laaja julmuus, jotta voidaan laajentaa keskuksen toiminta-alaa, koska kun ihmisoikeusrikkomuksia käynnistetään, koskaan ei tiedä, johtaako se kansanmurhaan vai laajaan julmuuteen, joten tämä on hyvin tärkeä asia. Tästä olen puhunut Francis Keinin kanssa ja hänen mukaansa tämä on keskeinen ongelma. Siksi hän haluaa, että laajat julmuudet sisältyvät tähän otsikkoon kansanmurhan rinnassa, koska kansanmurha yleisopimus on itse asiassa hyvin kapea Siinä puhutaan vain etnisistä kielellisistä vähemmistöistä, mutta on myöskin etnistä puhdistumista, rikoksia ihmisyyttä vastaan, kaikkia tällaisia asioita, jotka myöskin pitäisi tämän tyyppisen keskuksen toiminnassa kattaa. Ja kuten monet muutkin puhujat, me saamme paljon tietoa siitä, mitä maailmassa tapahtuu internetin kautta. Ongelma on, että ei ole politiikka suosituksia, ei ole valmiita suosituksia hallituksille. Mä sanoisin, että me käsittelemme tilannetta, jossa on kriisitilanne. Virkamiehillä on pari päivää aikaan luoda suosituksia politiikasta hallitukselle, mutta jos on keskus, joka seuraa tapahtumia samanaikaisesti ja jolla on suosituksia olemassa, silloin siitä voisi olla paljon apua eikä kukaan poliitikko voisi sanoa, että ei tiennyt tilanteesta ja että hänellä ei ollut mitään valinnan mahdollisuuksia, koska keskus todella pyrkisi tarjoamaan tällaisia vaihtoehtoja, miksi samaan aikaan tällaisen sopimuksen EUn ja hallitusten kanssa, josta voidaan sopia tietojen vaihdosta. Tällainen keskus on sopiva ottamaan asiat esille paremmin kuin YK tai Euroopan unioni tietyissä tilanteissa, esimerkiksi Afrikassa. Thank you. Um, Catherine Ward, do you want to... Catherine Ward, haluaisitteko te? Niin, kommentoin vielä paria seikkaa SNDPn osalta. Meitä huolettaa tasapaino ja sitä tarvitaan. Jos puhutaan siviili- ja sotilaallista välintulosta, niin tarvitaan näiden kahden välille tasapaino. Johtaja ja heillä ei ole välttämättä kokemusta siviilikriisinhallinnasta ja sitten eh, yli 70 prosenttia on sellaista, että heillä on sotilaallinen tausta. Ja kuinka voidaan sitten eh, siviilipohjalta asioita hoitaa, jos tilanne on tämä. Ja muistamme myös siitä, että toimintakenttä on varsin monimutkainen ja varsin eh, kunnianhimoisia hankkeita on toteutettu esimerkiksi Kosovossa. Ja tällöin tarvitaan riittävää asiantuntemusta. Ja sitten kysymys varhaisesta varoituksesta, varhaiseen toimintaan, reagointiin, niin on monia syitä välttämättä olemassa sille, ei mitään tapahdu. Mutta nyt näitä haasteita ollaan voittamassa. Ensinnäkin tietojen keruu ja ryhmittäminen. Ei ole välttämättä ymmärretty sitä, mitä varhailla, varhaisella reagoinnilla tarvitaan, ja siksi poliitikot eivät ole oikein kiinnostuneita asiasta, eivätkä ryhdy tämän tyyppisiin toimenpiteisiin on olemassa moniakin välineitä voida toimia ajoissa. Rauhanturvaminen on näistä ehkä yksi. Voidaan tukea välitystoimia, poliittista vuoropuhelua, tukea siviilirauhanhallintaa ja muita kysymyksiä. On myöskin tärkeää tarkastella resurssipuolta, niin konfliktin ehkäisyllä säästetään henkiä ja estetään ihmisoikeusloukkauksia, mutta myös rahaa säästyy on halvempaa panostaa ennaltaehkäisyyn kuin konfliktien ratkaisuun. Ja myöskin kansalaisten kannalta nämä ennaltaehkäisytoimet tuntuvat houkuttelevilta. Ja YK on tehnyt paljonkin työtä tällä saralla, mutta ongelmana oli se, kuinka voidaan sanoa, että ennaltaehkäisy on tehokasta, että se on todellakin ennaltaehkäisyt jotain. No, YKssa on kyllä osoitettu monenkin esimerkin, että jos ei olisi mitään tehty, niin varmasti olisi törmätty konfliktitilanteisiin. Eli nyt meillä on kyllä argumentit olemassa, jolla toivottavasti voidaan poliitikotkin vakuuttaa. Kiitos. The floor is yours for one and a half minutes. No. Tohtori Maa, puolitoista minuuttia. Tällainen sosiaalipsykologian tasoinen, tasolta kommentti Tällainen kasvun jälkeinen yhteiskunta on potentiaalisesti myös sitä edeltävä. Eli se osoittaa, miten tärkeää on luoda tapa muistella näitä, joka on rakentava eikä hajottava. Esimerkiksi Ruandan kokemukseni, jossa tällä hetkellä teen työtä, on se, että muistot ovat traumaattisia. Ja sama koskee muita sotia, kansanmurhia. Ne ovat hyvin traumatisoivia eivätkä ole rauhaa rakentavia. Siinä lisääntyvät ne ajatukset, että tapaamisen täytyy jatkua, kostot ja e, tulee tällainen oikeudenmukaisuuden ajatus. Se, mitä sovittelussa on tehty, niin että kun otetaan uhrit massajulmuksista mukaan keskusteluun, niin he eivät ole syy jatkojulmuuksille, mikä on mielenkiintoinen ajatus. Ihmiset ovat vakuuttuneita siitä, että, että täytyisi lähteä koston kierteeseen, joten haluan pyytää, että katsotaan mahdollisuutta sovitteluun niin, että otetaan mukaan e- e- ennaltaehkäisy ja otetaan mukaan ne, jotka ovat kokeneet vahinkoa tällaisessa väkivallassa. Kiitoksia, tohtori Baar. Sitten Linnea Arvidsson YKsta. Thank you very much. Kiitos. haluaisin vastata kommentteihin, jotka herra Görens esitti samoin kuin Orva Lohvila, joka koskevat YKta. Ja selvästikin olemme täysin yhtä mieltä siitä, mitä herra Görens sanoi, että YK on suojelun käsite on mahdollisesti se, joka voi viedä asioita eteenpäin. Ja te puhuitte tästä kapeasta terminologian tulkinnasta. Se on avainasia. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa kaksi asiaa lyhyesti velvollisuudesta suojella. Käsite on hyvin kapea. Se koskee vain kansanmurhaa tiukasti määriteltynä, sotarikoksia, etnistä puhdistusta ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Ja on vaarallista laajentaa tätä käsittää tämän ulkopuolelle, joka koskee monen YK-jäsenvaltion itseoikeus, itsehallin, itsemääräämisoikeutta. Ja kun toiminta-ala on äh, kapea, kuitenkin kysymys on kuitenkin hyvin syvälle menevästä asiasta suojelussa, joka liittyy myöskin siihen, että voidaan päätyä jopa suojeluun sotilaallisin keinoin. Ja jos ajatellaan sitä, että kun YK toimii, se voi toimia jopa ilman jäsenvaltioiden poliittista tahtoa, mikä on hyvin varhaisessa vaiheessa, kuten sanoin esimerkiksi, kun puhuin Gujanasta tai toimista nousulurannikolla. Se, mitä me voimme tehdä, näkyy siinä, mutta jos menemme tämän pitemmälle, tätä pitemmälle, silloin tarvitaan jäsenvaltioiden poliittista tahtoa, ja siksi YK peruskirja luotiin niin, että se ei salli toimintaa, ellei ole poliittista tahtoa. Todellakin kysymys on vakavasta ongelmasta, mutta se, että on tällaisen suojelun vastuu, tämä doktriini toivottavasti voi muuttua. And, uh, now, um... Kiitos, Arvitsan. Ja nyt komission edustajana Rova de Ferron. Um, Kiitos. Kommentoisin Körensin puheenvuoroa, jossa puhuttiin varhaisen eh, hälytyksen ja reagoinnin järjestelmän. No, tiedot ovat olemassa, mutta median tiedot tulevat varsin usein liian myöhäisessä vaiheessa. Eli on tärkeää saada paikalliselta tasolta tietoja kansalaisyhteiskunnan kautta, tietoa siitä, ketkä toimivat, ja, tai meillä on omat valtuuskuntamme, jotka tietoa hakevat. Ja näin meidän on tietoisuutta parannettava myös keskuudessamme. Kun tässä mietitään tukijärjestelmiä, niin tämä on myöskin osa tätä toimintakenttää. Ja kun reagoinnista puhutaan, niin on toivoa sikäli, että ei pelkästään katsota kriisinhallintatilannetta ja tältä kannalta asiaa, vaan kyllä ponnistellaan siihen suuntaan, että tällaista välitysapua olisi mahdollisuus saada EU-ssa. Tämä on tärkeä askel tämän tyyppistä mm, sovittelutukea ymmärrämme kyllä, että tällöin puhutaan korkean tason toimista Ahtisaari mukaan lukien, mutta myöskin paikallistasolla, ruohonjuuritasolla tätä tarvitaan. Uskon, että tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan. Ja komissio yhdessä jäsenmaiden kanssa neuvostossa ponnistelevat kovasti, jo muutaman vuoden ajan ovat ponnistelleet miettien, miten voidaan tukea YKta, ja toisaalta kuinka me itse voimme toimia tällä saralla. Kiitos. Mm, I hope that Mr. Donskis would say a couple. Toivon, että herra Donskis sanoisi näkemyksikkäitä ajatuksia lopuksi. Kiitoksia hyvin lyhyesti useita kohtia. Vastatakseni kollega Lohpiilerille olen vahvasti samaa mieltä tämän asian kanssa että kansanmurron käsite on kokenut inflaation. European Voicesissa itse asiassa julkaisin artikkelin ja siinä otsikko on ihan sama käsitteen inflaatio. Olen samaa mieltä ja on revanssionistisia poliittisia ryhmiä Euroopassa, jotka yrittävät väärinkäyttää tätä kansanmurhaa katsovat itsensä historian uhreiksi, yrittävät päästä puhtaaksi historian ja vähätellä todellisten uhrien kärsimyksiä. Tämä on poliittinen moraalinen ongelma, niin että tulkitaan väärin joidenkin ryhmien taholla. Toinen asia, jota haluaisin kommentoida, oli hieno kommentti, jonka herra Prodi esitti, kun tämä kielen taso ja, tai alentava kielenkäyttö, että ihminen annetaan esineeksi tällainen alentava elementti kielessä on tärkeää reagoida jokaiseen tapaukseen, kun tiedotusvälineet ja organisoitu poliittinen diskurssi alentaa ihmisen arvoa moraalisena alentana. En sano, että yritän olla kilpolisena tässä. Sanon vain, että joskus on hyvin tärkeää reagoida kun nähdään, että ryhmä, uskonto, rotu otetaan esille, sen arvoa alennetaan ja muutetaan esineeksi objektiksi kohteeksi. Joten tämä on tämä alustava vaihe, jossa on potentiaalia kansanmurha kansanmurhaan liittyviin asioihin. Kun puhuin ennaltaehkäisystä, varhaisvaroituksesta, puhun hyvin nopeasta reagoinnista joihinkin alustaviin äh, varhaisiin vaiheisiin. Se mitä tarkoitin, meidän kunnianhimomme puuttua ja jopa ratkaista tällaisia vihaverkostoja, purkaa niitä. En vertaa vihaverkostoja viharyhmiin. Viharyhmä on eri asia. Viharyhmä on sellainen asia, jota poliittinen eliitti voi padota, mutta vihaverkostot koostuvat vaarallisista stereotypioista, joita rohkaistaan poliittisessa mielessä tai tiedotusvälineiden taholla. Joten haluaisin ehdottaa, että meidän täytyy reagoida juuri siksi, koska joskus nämä kielelliset ja semanttiset asiat ovat varhaisvaroitus. Ihan viimeiseksi, kun puhutaan vastuusta, en haluaisi, että unohtaisimme hyvin yksinkertaisen asian. Poliittinen eliitti, jos se sattuu olemaan ylimielinen eikä reagoi, pitäisi ottaa täysi vastuu näistä asioista. Thank you, Mr. Donskis, and uh, we... Kiitoksia, herra Donskis, ja voimme tehdä johtopäätöksen myös, että, että tässä on kyse kehitysyhteistyövaliokunnan ja meidän ihmisoikeuksien valiokunnan kesken. Tilanne herra Görens haluaa vielä lyhyesti puheenvuoron. Euh, je voudrais réagir aux réponses qui ont été des réactions. Euh, niin, minä haluaisin, rouva puheenjohtaja, reagoida vastauksiin, joita sain niin että ei ole mitään väärinkäsityksiä. Minä viittasin asiakirjaan vastuusuojeluun. Siinä seurataan asteittaista sanktioiden toteuttamista, joihin voidaan ryhtyä, jotka se työ tapahtuu silloin, kun ei onnistu reagoimaan näihin ennakkovaroitusviesteihin. Asiakirjassa on mainittu toimenpiteet, joita esitetään ja mukaan ehdot, jotka näihin liittyvät, mitkä, mikä minusta on oikein, mikä on varovaista. Mutta minä puhun ruoan tapauksessa siksi, että koko sivistynyt maailma ei osoittanut minkäänlaista reaktiota. Ja jos ei ole tätä, niin ei voida tehdä mitään. From uh, other further comments. esitän yhden kommentin, jonka haluan esittää. Mielestäni meidän täytyy nähdä, että ihmisoikeuksien käsite – ja siihen liittyen ihmisoikeusvaliokunnan toimivalta eh, implikoi sen, että täytyy osallistua enemmän tähän rauhanrakennuksen ja konfliktin e- estämisen keskusteluun, koska se on erittäin tärkeä osa-alue, jolla voidaan laimittaisia ihmisoikeusloukkauksia ja julmuuksia estää. Joten ehdotan, että katsomme vähän tätä toimivaltaamme tällä osa-alueella, koska minusta näyttää ja nämä konkreettiset ehdotukset Rova Bulvarilta, miltä hän inspiroivat. Kukaan ei halua ottaa vastuuta sillä hetkellä, kun rauhan prosessit ja rauhan rakentaminen otetaan mukaan rakenteisiin. Olemme monta kertaa yrittäneet. Monet eh, poliittiset ryhmät ovat ymittäneet, mutta jos alivaliokunta voisi tässä yrittää ottaa roolia, niin se varmaan auttaisi. Että mitä voidaan tässä toimielimessä ja tässä valiokunnassa tehdä. En ehdota taukoa, vaikka saattaisitte sen kaikki kyllä ansaitakin, vaan mennään esitysten kohtaan kahdeksan, joka on herättänyt paljon julkista huomiota alkaen tästä illasta, kun tämä mielenkiintoinen raportti julkaistiin. Se on Amnesty Internationalin ja Omega Research Foundationin raportti. Se käsittelee sitä, että EUn, kun on EUn kielto kaupata kirjoitusvälineitä, niin sen toimeenpano on puutte, siinä on puutteita. Mike Lewis Amternin internetistä on tervetullut tänne ja Mike Crowley Omega Research Foundationista pitävät puheenvuorot esitelläkseen tämän tutkimuksen. Ja komissio on paikalla tietysti. Komissiohan vastaa EU-lain e noudattamisesta. Joten kuullaan, miten komissio ja jäsenvaltio ovat vastuunsa kantaneet tämän tärkeän asetuksen noudattamisesta ja siitä raportoimisesta 2005 vuodelta on tämä asetus. Vetoisin, että ette puhua enempää kuin viisi minuuttia kukin, niin että jää aikaa keskustelulle ja lisää kysymysvastauskierroksille. Mike Lewis. Thank you very much. Uh, we'd kiitos. Haluaisimme kiittää alivälikuntaa kutsusta tulla puhumaan tänne tänään. Tämä on todella hyvin ajankohtainen asia. Totta kai yksityistä henkilöä voidaan kiduttaa mitä tahansa köydellä, kepillä, mutta minun organisaatiolla on kokemusta, kun on puhuttu kidutuksen uhrien kanssa kautta maailman, että on selvää, että tiettyjä tekniikkaa ja välineitä erityisesti voidaan, erityisesti voidaan käyttää niitä soveltuvat kidutukseen. Jotkin välineet ovat sellaisia, että kidutus tulee fyysisesti helpompaa ja niitä on vaikeampi havaita. Esimerkiksi kemiallisella lailla kuitenkin voi olla mahdollisuuksia siihen, että voidaan käyttää tehokkaalla tavalla. Ja kolmanneksi sitten olemassa tiettyjä turvallisuus- ja puolisollisia välineitä, joita on kansainvälisillä markkinoilla tällä hetkellä. Niitä ei käytä mihinkään muuhun kuin kidutukseen tai kuolemantuomion toteuttamiseen. Tällaisen välineiden välittämistä niille, joilla on, josta tietää jatkuvasti, että he harjoittavat kidutusta, merkitsee sitä, että se on asia, jonka vuoksi minun järjestöni ja Omenka tutkimussäätiö ovat harjoittaneet yhteistyötä 90 lähtien, joiden kautta on pyritty selvittämään, miten tällaista kauppaa tapahtui, Ja kun aloitimme työmme, saatamme todeta, että kaupalla oli kolme keskeistä keskusta, Itä-Aasia, Pohjois-Amerikka ja Euroopan unioni itse. Ja Euroopan parlamentin vastaus oli se, että tehtiin päätös 1236 vuonna 2006. Ja tämä oli eh, ensimmäinen monenkeskinen eh, kaupanvalvontaväline, joka syntyi, joka osittain on pystynyt estämään ossakin määrin eh, tällaisten välineiden välillä käytävän kaupan. Tämän asetuksen kautta pyritään käsittelemään, selvityksessä pyritään käsittelemään näitä kolmea maantieteellistä keskusta, jossa tällaista kauppaa harjoitetaan, ja on mahdollista, että se voi olla tälle valvonnan osalta malli samantyyppiselle valvonnalle muuallakin. Asia on kansainvälisesti tärkeä. Olemme huolissamme siitä, että neljä vuotta sen jälkeen, kun asetus tuli voimaan, se ei ole pystynyt täysin estämään eurooppalaista kauppaa kidutusvälineillä tai asianmukaisesti säätelemään tätä kauppaa. Kollegani tulee puhumaan lainsäädännön puutteista ja porsanreistä, mutta minä itse käytän pari minuuttia lyhyesti luonnostelekseni sitä, miten jotkin jäsenvaltiot itse eivät pysty täyttämään olemassa olevia velvoitteita eurooppalaisen lainsäädännön pohjalta. Aluksikin näyttää siltä, että jotkin jäsenvaltiot ovat edelleenkin sallineet vientiä, translaattorin vientiä sellaisiin paikkoihin, joissa julkisviranomaiset säännöllisesti ovat käyttäneet tällaisia välineitä kidutukseen. Vuoden 2008 aikana esimerkiksi Tsekin tasavalta salli sähkösokkivälineen viennin Kameruniin ja jossa, kun oli todettu, että kolmasosa Kamerunin eh, kidutusuhreista oli saanut kokenut kidusta nimenomaan sähkösokeilla. Tämän tyyppiset toinen tyyppinen tapaus oli mainittu raportissamme, joten on hyvin vaikea tietää, miten jäsenvaltiot ovat soveltaneet, miten tiukasti ovat soveltaneet Euroopan unionin eh, lainsäädäntöä, jo, mitä tulee nimenomaan vientiin tämän asetuksen pohjalta, mutta on, silloin kun on uskottavissa, että tuotteita voidaan käyttää kidutukseen. Näyttää siltä, että näitä säädöksiä ei toteuteta johdonmukaisesti kautta Euroopan unionin. Me olemme tietoisia näistä tapauksista vain siksi, että Tsekin tasavalta on kuuluu jäsenvaltioiden vähemmistöön, jotka ovat julkisesti raportoineet viennistä, vientiluvista, jotka ovat tapahtuneet tämän asetuksen puitteissa. Tätä edellyttää asetuksen artikla 13 vuodesta 2006. Vain 7, 27 jäsenvaltiosta on julkistanut tällaisia raportteja. Ja johdonmuk- sen seurauksena tästä on se, että komissio, parlamentti tai julkisuus, yleisö ei, ei voi tietää sitä, miten tämä valvonta toimii kautta Euroopan unionin. Lopuksi olemmekin, meitä huolestuttaa se, että jokin valtiot eivät estä oman äh, lain hallinnossa puitteissa näiden välineiden käyttöä, jota, jotka voidaan todeta nimenomaan kidutusvälineiksi. Ennen kaikkea olemme pystyneet, olemme pystyneet toteamaan Unkarin äh, hallituksen äh, raportti vuotta 2005, että se aikoi ottaa käyttöön sähkösokkivöiden käytön Unkarin vankiloissa ja poliisiasemilla. Tarkoitus on, että he saisivat 15 000 äh, voltin shokkeja näistä välineistä, ja tämä on, tällaisen välineen tuonti ja vienti on kielletty Euroopan unionissa – koska niitä ei voida käyttää mihinkään muuhun kuin kidutukseen, ja meidän tietääksemme näitä itse asiassa ei tuoteta Euroopan unionin alueella. Unkarin hallitus ei ole vastannut meidän kysymyksiimme tai Omega-säätiön kysymyksiin, jotka koskevat selvitystä siitä, onko tällaisia välineitä otettu käyttöön ja vai onko ne otettu pois käytöstä, koska ne käyttö on Euroopan lainsäädännön mukaan kielletty. Ja kehotamme tätä alivaliokunta Euroopan komissiota pyytämään lisätietoa Unkarin hallitukselta. Tämä on kiireinen asia ja on nähtävissä, että laitteet, joita Euroopan unioni ei hyväksy rajojensa ulkopuolella, voitaisiin ottaa käyttöön sen omien rajojen sisäpuolella. Nämä ovat meidän huolenaiheitamme siinä, miten jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet toimimaan asianmukaisesti tällä alueella. Kollegani Omega-säätiöstä tulee kertomaan itse lainsäädännöstä lisää. Very much, Mr. Lewis. Kiitoksia, herra Lewis, tästä alustuksesta. Ja haluaisin antaa herra Crowleylle puheenvuoron. Hän on Omega Research Foundationista. Kiitos. Asetus 1236 esittää sitovia kauppamääräyksiä ja rajoituksia turvalaitteille ja lain laitteille, joita on käytetty eh, kidutukseen, mutta joita ei aikaisemmin ollut esitetty jäsenmaiden sotilas- tai kaksikäyttölistoilla. Tämän lisäksi, kun nyt huomioidaan, että tuotekehittely etenee koko ajan, niin asetuksen kappale 23 sanoo, että jotta voidaan huomioida uudet tiedot ja teknologinen kehitys, tarvitaan luetteloa ja sitä on päivitettävä. Nimenomaan on oltava myös keinot päivittää luetteloa. Tästä huolimatta luettelua ei ole muutettu liitteissä 2 ja 3 sen jälkeen, kun asetus voimaan astui. Ja tämä on johtanut siihen, että varsin monet tuotteet, joita voidaan käyttää kidutukseen, ovat edelleenkin kaupankäyntikelpoisia ja jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ensinnäkin on paljon tuotteita, jotka tulisi kieltää, kuten esimerkiksi piikki, pamput, Niitä tuotetaan maassa tuotannollisesti ja nämä sisältävät piikkejä, ja niillä ei ole oikeastaan muuta käyttötarkoitusta kuin kidutus. Asetus ei kuitenkaan nykyisellään kiellä yritystä, EU-yritystä tuottaa tai käydä kauppaa tällaisella tuotteella, vaikkakin UK on esittänyt kansallisen lainsäädäntöönsä tällaisen kiellon, ja Yhdysvallat on esittänyt, että tällaiset <clears throat> tuotteet tulisi nimittää sellaisiksi, että niitä käytetään erityisesti erityisesti kidutuksen. Slowly, <coughs> okay, sorry. from interpretation. Yeah, sorry. In addition, finger cuffs, which have... Sitten sormiraudat, joissa on reiät sormia varten. Niitä turvallisuusmarkkinoilla nykyään markkinoidaan – kuitenkaan kaupankäyntö näillä ei ole kielletty ja sitten sormirautoja mainita ollenkaan. Ja on yllättävää, kun katsotaan liitettä kolme asetuksessa, niin huomataan, että peukaloruuvit on luokiteltu tuotteeksi, jota tulee valvoa, mutta ei kieltää, vaikka tällä ei ole mitään muuta tarkoitus ja käyttöperää kuin kidutus. Suosittelisimme, että tämä valiokunta painostaisi jäsenmaita nyt välittömästi päivittämään tuoteluetteloa, jotta tällaiset piikkipamput, peukaloraudat ja muut tuotteet, jotka katsotaan tarpeellisiksi, voidaan lisätä asetuksen liitteeseen kaksi ja näin niiden vienti ja kaupankäynti kiellettäisiin. Sitten sähkösokkiraudat ja hihat. Nykyisellään asetus selkeästi kieltää tuonnin tai viennin sähkösokki tainnutusveden osalta silloin, kun niillä pyritään tainnuttamaan e, ihmisiä sähkösokin avulla. Kuitenkin on muita tainnutuslaitteita, joiden tekniikka on samantyyppistä, mutta jota voi käyttää raajoihin. Näitä edelleenkin on saatavilla. Esimerkiksi sähkösokkihihat, joissa voidaan käyttää jopa 50 000 voltin jännitteitä ja kaukosäätimellä näitä ohjailla. Yhdysvaltain hallitus on nyt esittänyt, että nämä luokiteltaisiin kidutusvälineiksi ja niiden vientikieltoa on esitetty. Italiassa ja Espanjassa on esitetty, että näitä voidaan kuitenkin käyttää vankiloissa – Tämän lisäksi vuonna 2009 espanjalainen eh, tuoja toi näitä EU-hun. Tämän lisäksi katsoisimme, että nykyinen eh, sähkösokkivöiden kielto, se tulisi huomioida myös muut vastaavat laitteet, jotka kiinnitetään joko vangin tai muun henkilön eh, kehoon ja nyt sitten eh, valvottavat välineet, ei kiellettävät. Ymmärrämme kyllä, että on paljon turvallisuusvälineistöä. Jos niitä vastuunalaisesti käytetään, niin niillä on oma merkityksensä lain täytäntöönpanossa, mutta ymmärrämme, että näiden käyttöä tulisi huomattavasti säädellä, jotta niitä ei väärin käytettäisi kidutustarkoituksissa. Amnesty Internationalin ja Omekan tutkimukset ovat osoittaneet, että paljon tällaista välineistöä käytetään kidutukseen tai eh, pahantekoon, ja näitä ei vielä ole liitteessä kolme esimerkiksi tietyt elektrosokkilaitteet ovat tällaisia ja muitakin on esimerkiksi tietyn tyyppiset pamput. Niin kuin monet valvontajärjestelmät, niin eh, asetus sisältää luokkia, joissa tietyt tuotteet on luetteloitu, joiden osalta sitten vaaditaan valvontaa tai kauppakieltoa. Mutta sitten, jos tuote ei ole luettelossa mukana, niin sitä ei myöskään valvota, vaikka se olisi toimintatavoiltaan varsin samantyyppinen kuin jo luettelossa mukana oleva tuote. Ja kun tällaisia vakavia rajoitteita on, niin katsoisimme, että EUn tulisi esittää tällainen catch-all-lauseke asetukseen, eli että voidaan esittää lisätietoja jäsenmailta ja lupia sen suhteen, kuinka halutaan menetellä tietyn tyyppisten kidutukseen sopivien välineistöjen osalta. UK äh, hallitus on todennut, että se aikoo ottaa tällaisen lausekkeen käyttöön ja se sanoisi, että olisi tärkeää, että valiokunta äh, veisi tämän asian kiireellisenä eteenpäin. Asetus tuli voimaan vuonna 2006. Siitä lähtien Amnesty International on vedonnut komission ja jäsenmaihin, että tulisi äh, täytäntöön panna kunnolla ne vaatimukset, joita asetus vaatii. Ja on erittäin huolestuttavaa, että eh, vientituotekomitea, jonka tehtävä on valvoa tätä asiaa, on kokoontunut vain yhden kerran asetuksen voimaantulon jälkeen. Ja nyt lainsäädännön tarkistusta tarvittaisiin. Ja niinpä vetoamme tähän valiokuntaan, että se tekee kaiken voitavansa, jotta se saisi tämän eh, Common Rules-komitean kokoontumaan niin pian kuin mahdollista, jotta siltä saataisiin selkeä aikatauluehdotus asetuksen päivitykselle. Ja sitten vielä lopuksi, kun asetus vuonna 2006 tuli voimaan, tuolloin katsottiin, että se on tärkeä osa lainsäädäntöä ja tärkeä elementti EUn taistelussa kidutusta vastaan ja hyvä esimerkki muille hallituksille seurata mallia. Nyt sitten nelisen vuotta myöhemmin huomataan, mitä heikkouksia se sisältää ja kuinka huonoa täytäntöönpano joissain maissa on ollut. Lissabonin sopimuksen voimaan tultua ja kun huomioidaan asetuksen muutokset, nyt todellakin vetoamme parlamenttiin, että se tekee yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa ja pitää huolen siitä, että tämä tärkeä eh, kidutuksen vastainen mekanismi saadaan kunnolla täytäntöön pannuksi. Nyt tarvitaan tekoja, ei pelkästään sanoja. Kiitos. Kiitoksia herra Crowley näistä hyvin tarkoista ja konkreettisista ehdotuksista siitä, miten asetusta pitäisi arvioida uudelleen ja mitä me alivaliokuntana voimme tehdä. Nyt on varmaan mukaista kuulla, miten komissio reagoi näihin eh, vaatimuksiin, joita esititte. Ja sitten voimme aloittaa keskustelun komissio, kuka sitä edustaa. It's uh, Albertus Traver. Albertus Traver. Thank you, Madam Chairman. Indeed, uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä Amnestia, että se esitteli tämän raportin. Ja meillä tietysti on ollut etukäteen yhteyksiä heidän kanssaan vuosien ajan ja myöskin Omega Foundationin kanssa. On hyvä, että he aloitteen nyt tekivät ja että todellakin pitäisi keskustella ei pelkästään jäsenvaltioiden kanssa, vaan myös parlamentin kanssa tämän asetuksen muuttamisesta. Herra Crowley mainitsi ihan oikein, että Lissabonin sopimuksen puitteissa parlamentti ja neuvosto, niiden täytyy yhdessä päättää asetuksen muuttamisesta. mikä muuten ei koske liitteiden muuttamista, koska sille on oma menettelynsä, erityismenettelynsä Siinä on tämä vientisääntökomitea, jonka tehtävä on tut, tut, katsoa 12 78 asetuksen noudattamista. Joten odotan innolla keskusteluja siitä, mitä Amnestin äh, raportissa ehdotetaan. Haluaisin painottaa tässä vaiheessa, että panemme asian merkille Rova Ashtonin korkean edustajan kanssa käsittelemme asiaa. Ja että tässä vaiheessa en voi esitellä teille aikataulua, koska ihmisillä ei ole ollut vielä mahdollisuutta tutkia raporttia yksityiskohtaisesti. Painottaisin sitä, että EU on vahvasti sitoutunut kidutuksen ja huonon kohtelun torjuntaan ja arvoalentavan kohtelun torjuntaan kolmansissa maissa, mutta myös sisäisesti, koska ihmisoikeudethan ja oikeusvaltio ovat itse EUnkin perustalla, joten on hälyttävää, että kuulen syytöksiä, että tiettyjä laitteita, jotka olemme kieltäneet, niiden viennin ja tuonin, että niitä käytettäisiin omissa jäsenvaltioissamme. Toisaalta täytyy ottaa huomioon, että päätöksentekijät, jotka tätä asetusta käsittelevät ja jotka käsittelevät vankiloita koskevia säännöksiä, eivät ole välttämättä samoja ihmisiä, joten koordinaatio-ongelma saattaa olla pääkaupungeissa EU on hyväksynyt suuntaviivat, jotka koskevat eh, kirjoituksen torjuntaa vuonna 2001. Niitä päivitettiin 2008. Siinä nämä, tai suuntaviivojen perusteella komissio on tehnyt aloitteen aloit- asetuksesta 2036, joka hyväksyttiin 2005 ja tuli voimaan 2006. Olemme aina tienneet, että tämä asetus, kopaa koskeva asetus ei käsitellyt kaikkia näkökohtia kirjoitusvälineiden käytössä sisäisesti ja ulkomailla. Se ei pystynyt sitä tekemään sinä aikana. Ja joitakin asioita on tapahtunut sen jälkeen. Eli tämän vienti vientivalvonta-asetus 428, joka hyväksyttiin viime vuonna. Ja siinä on monia mielenkiintoisia kohtia, jotka koskevat sitä, mitä kauppa-asetukseen voidaan laittaa, kauppaa koskevaan asetukseen voidaan laittaa. Tutkimme myös, että missä määrin pitäisi 1236 asetusta vuodelta 2005 suhteuttaa näihin uusiin kehityskulkuihin ja tapahtumiin. Sitten on eurooppalainen ihmisoikeus- ja demokratian väline. Siinä on 30 miljoonaa euroa määrärahoja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen, myöskin kidutuksen torjuntaan ja kidutuksen uhrien avustamiseen. Joten haluaisin jälleen kiittää valiokuntaa ja Amnestyä siitä, että ne ovat käyttäneet aikaa tämän asian parissa. Toivon, että jatkokeskusteluja käydään komission ehdotuksesta, mutta tässä vaiheessa on vielä liian vai- aikaista sanoa, että haluaako uusi komissio ryhtyä aloitteeseen tässä vaiheessa. Kiitoksia. Mr. Kiitoksia, herra Straver. Kuitenkin minulla on tämä kysymys, koska edustatte Relex-pääosastoa, ulkosuhteiden pääosastoa, ja sanotte, että tämä on kauppaa koskeva asetus, ja jos ymmärsin oikein teillä, että pystytte täysin kontrolloimaan, miten tätä asetusta laadittiin, onko se oikein, ja mikä on Relex-pääosaston vaikutus tähän asetuksiin, ja kuka komission sisällä vastaa. Tämä kaikki täytyy tietää, koska mahdollisesti voisimme kiihdyttää tämän asetuksen uudelleenlaadintaa tai uudelleen arviointia. Meillä on tiettyjä keinoja siihen, jos haluamme. Thank you. Um, yes, let me clarify. Kiitoksia. Selvänä tätä yhtä kohtaa. Vähän kovemmalla äänellä pyytäisin. Clarify. haluan selventää tätä yhtä kohtaa. Asetus perustaa artiklaan 136 perustamissopimuksessa ja se on kauppakompetenssi yhteisöllä, tai siihen aikaan yhteisöllä, aloite kehitettiin ulkosuhteiden pääosastolla. Olen itse tehnyt sen kanssa työtä tämän tiedoksi. Oli pyyntö ryhtyä toimiin ja tällaisessa YUTPn asiayhteydessä restriktiivisiä toimia käsitellään. Ja tässä ovat kyseessä ihmisoikeudet kolmansissa maissa, siksi se meille. Normaalisti on toinen oikeusperusta, joka on monimutkaisempi sitä käyttää komission puolelta, koska sen mukaan täytyy olla YUTP-päätös, jonka neuvosto on tehnyt yksimielinen päätös ennen kuin komissio voi tehdä aloitteen ja ehdottaa asetusta. Tässä tapauksessa se on komission oma aloite, jota ulkosuhteiden pääosasto on ehdottanut, mutta tietysti yhteydessä kaikkiin muihin relevantteihin pääosastoihin, erityisesti kaupan pääosasto mukaan lukien. Joten asia on tietysti vähän spesiaali siinä mielessä, että ulkosuhteiden pääosasto yleensä ei käsittele kauppaan liittyviä asioita, vaan rajoittautuu näihin restriktiivisiin toimenpiteisiin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiayhteydessä. Mutta kun otetaan huomioon, että asetuksen tavoitteet ovat YUTPn kontekstin mukaisia, niin tämä, tätä pidettiin perusteltuna. This concrete information. Kiitoksia tästä konkreettisesta tiedosta. Se on hyödyllinen, jos ajatellaan lainsäädännön arviointia. Herra Krauli haluaa kommentoida tätä nimenomaista kohtaa ja sitten aloitamme keskustelun. Thank you very much. Kiitos. Minä haluaisin ensinnäkin sanoa, että Amnesty ja Omega pidämme tärkeänä sitä työtä, Alex Trava ja hänen kollegansa ovat tehneet luonnostellessaan ja pyrkiessään saamaan asetuksen aikaan, ja tälle pitää antaa tunnustusta. Haluan myös sanoa, että komissio, sikäli kuin me tiedämme, ja kenties muut voivat korjata, jos olen väärässä, komissiolla on valta kutsua koolle komitean kokous, jossa voidaan uudelleen arvioida tätä asetusta. Komissiolla on tällaista valtaa ja ja uskoakseni ei ole mitään syytä, miksi tällaista muodollista uudelleenarviointia voisi tapahtua. On kulunut neljä vuotta siitä, kun asetus tuli voimaan. Se vaatii uudelleen tarkastelua ja komitealla on, kuten todettiin, on valta muuttaa osia asetuksesta ennen kaikkea liitteitä, liitettä kolme ja neljä, siis kiellettyjä tuotteita ja valvonnan tuotteita. Ja näitä liitteitä tarvitaan, edellyttävät, niitä niin, niin osa tarvitaan vain ajantasaistamista ja tämä on mahdollista. Ja tällä alueella pitäisi ryhtyä toimiin mahdollisimman pikaisesti. Uh, the subcommittee could obviously ask the Alivaliokunta voisi pyytää oikeudellista yksikköä katsomaan asiaa, että miten tämä parhaiten hoitetaan. Ja niin kiitoksia huomiostanne ja herra Straverinkin panoksesta tähän asiaan, ettei ymmärretä väärin. Varapuheenjohtaja Kasak, Hauit ja Lochbiller ovat pyytäneet puheenvuoroja. présidente, chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä kuuntelin Amnestyn ja Omegan edustajien esityksiä tarkkaavaisesti. Se on myöskin komission esityksiä. Oli mielenkiintoista kuulla, että vaikka meillä on jo asetus, joka on ollut voimassa vuodessa 2005, edelleenkin on tapauksia, joissa yksittäiset jäsenvaltiot eivät täytä velvoitteita, jotka perustuvat tähän asetukseen. Ennen kaikkea yhdellä alueella, siis tällaisella alueella, jossa kysymys on kaupankäynnistä kidutusvälineillä kolmansien maiden kanssa. Tämä on minua kiinnostanut siksi, että olen ollut silminnäkijänä, kun kahdeksan, lähes kymmenen vuotta sitten Euroopan kansalaisia bulgarilaisia sairaanhoitajia pidettiin vankina ulkomaisessa vankilassa ja kidutettiin siellä julmasti. Ja kidutusvälineet suuressa määrin tulivat Euroopan maista. Ja tässä mielessä tämä kysymys on todella tärkeä ja minulle henkilökohtaisestikin erittäin tärkeä ja ajatellen sitä, että odotamme aloitetta siitä, että valvontamekanismeista tulisi uusi versio niiltä osin, miten tätä asetusta pannaan toimeen. Minun täytyy todeta, että tilanne ei minusta ole hyväksyttävä. Jos komissio ei pysty täyttämään velvoitteitaan ja tarttumaan aloitteeseen, jolla työstettäisiin uudestaan tämä asetus niin, että pyrittäisiin järkevästi panemaan sitä toimeen, me parlamenttina, alivaliokuntana voimme tarttua aloitteeseen. Meillähän on myöskin uutta vastuuta, kiitos Lissabonin sopimuksen. Ja kun kysymys on asiasta, joka liittyy ulkomaan kansainväliseen kauppaan, siis alueeseen, jossa meillä on toimivaltaa lainsäätäjänä, minusta meidän täytyisi nyt käyttää koko vaikutusvaltaamme ja pyytää komission jäsen kuultavaksi, joka vastaa kansainvälisestä kaupasta Karel de Flucht, ja ainakin esittää kirjallinen kysymys, joka koskee tätä aloitetta, jossa komissiota vaadittaisiin kutsumaan komitean koolle käsittelemään tämän asetuksen uudelleen työstämistä. Tämä on meidän vastuumme. Meidän vastuutamme tässä kaivataan. Kysymys on myös siitä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että komissio täyttää tässä velvoitteensa. President Kazak. Kiitoksia varapuheenjohtaja Kazak. Sitten herra Howitt. Well, I agree with that. Um, I also... Olen samaa mieltä ja kiitän kahta järjestöjä hyvin selkeistä alustuksista ja raportista. Tietysti on täysi, täytyy kirjoitus Ja jos näitä tuotteita voidaan kaupata, niin se ei toimi tämä kielto. Ja niin itse asiassa komissiolle, jos voisi puhua komissiolle. Um, I don't blame the commission. En syytä komissiota yksistään toimettomuudesta, koska he, me parlamentissa ja jäsenvaltiot olisivat voineet ottaa asiaa sille aiemmin. Olemme kaikki yhtä lailla syyllisiä. Ei pitäisi tarvita kansalaisjärjestöjä sanomaan, että näin käy. Pitäisi tämä tieto olla meillä itsellämme. No onneksi meillä on kansalaisjärjestöjä, jotka kertovat, mitä tapahtuu. Ja minun täytyy sanoa, että nyt on tietysti liian varhaista tietää. Tai jos sanotaan, että on liian varhaista tietää, ryhdytäänkö olettaa sen, niin se ei ole hyväksyttävissä, joten olen samaa mieltä, mitä herra Kosak sanoi ei puheluita, ei kirjeitä, komission puolesta kirjeitä, kysymyksiä voidaan tehdä. Rehellisesti sanoen, jos sanotaan, että 12 miljoonaa puntaa on käytetty kirjoituksen torjuntaan, miten monta miljoonaa on laitettu kirjoituksen torjunnan promo- promotoimiseen? Ei esitellä verukkaita. Kiitetään kansalaisjärjestöjä, että ne ovat ottaneet asian esille. Kiitoksia, herra Haavit. Kaksi asiaa voidaan tehdä, enkä halua keskustella kiihdyttää, mutta tehdä kaksi konkreettista ehdokasta ehkä. Alivaliokunta voisi jättää suullisen kysymyksen komissiolle neuvostolle jo seuraavan viikon istuntoon, jos haluamme ja mielestäni haluamme. Toinen asia on se, että parlamentilla on epävirallinen aloiteoikeutensa. Onko näin vai ei? Mielestäni oikein on näin. Ja sitä tietysti käytetään kovin harvoin, mutta sitä voidaan käyttää, kun on ehdottoman tarpeen. Joten tätä näitä kompetenssiasioita voitaisiin katsoa, joita, kompetenssioita meillä on. Jos komissio on hidas ja jäsenvaltiot vastahakoisia. No, mutta seuraavaksi Rova Lockbiller. Thank you. Along this... Kiitos. Voin täysin yhtyä äskeisiin Eilen totesit, että 26.6. kirjoituksen vastaisena päivänä ja Jeesuksen uhrien muistopäivänä asia on syytä ottaa myöskin esille, koska tämä on tärkeä asia, eli että, että me edesauttaisi kidutuksen mahdollistumista. On kertoa Saksan tapauksesta. Meillä on kansallinen turvallisuuselin, jossa on edustajia eri ministeriöistä, ja heidän tulee siunata vientipyynnöt silloinkin, kun tuotteita voitaisiin käyttää kidutustarkoituksia, mutta nämä eivät ole julkista tietoa. Ja parlamentti, kansallinen parlamentti, ei myöskään voi saada kaikkia tietoja sen suhteen, kuka mitäkin haluaa ostaa, sillä tämä tietohan olisi äärimmäisen tärkeää. Ja ehkä nyt tämän kokemuksen pohjalta voi kertoa, että on tärkeää saada parlamentti jotenkin tähän mukaan ja ehkä me voisimme säännöllisen väliajoin olla yhteydessä komission sen jälkeen, kun nyt on tarkasteltu asetuksen, asetuksen liitettä ja saatu luettelosta dynaamisempi, niin ehkä aika vuosittain voitaisiin pyytää, että komissio raportoisi asiasta parlamentin suuntaan, ettei asia unohtuisi. Ja sitten katsoisin, että vain seitsemän jäsenmaata eh, esittää eh, julkiset raportit ja tätä on kritisoitava. Eli on eh, nimettävä maate kysyttävä, miksi ette julkaise tietoa, mitä salattavaa kerran ei ole. My question to, to... Voinko esittää sen näkökohtan, joka on myöskin kysymyksen raportin laatioille? Tietysti jos kun asetus tuli voimaan, jäsenvaltioilla oli hyvin kosketeltava vaikutus tähän tuoteluetteloon liitteissä. Ja nyt näemme, että liitteitä pitää nopeasti päivittää ja lisätä sinne tuotteita, joilla kauppa ei selitä käytävän. Rauha Lohpirin puheen hengen mukaisesti haluaisin kysyä, että voitteko nimet ja asettaa häpeään muutaman maan, jotka ovat olleet vastahakoisia tai restriktiivisempiä, ehkäpä kaupallisista syistä, kun näitä tuotteita on lueteltu. Koska, mutta koska meidän täytyy tietää, koska myös parlamentti kärsii siitä, että EU-lakien laatiminen ei ole aina kovin avointa huolimatta yhteispäätösmenettelystä, erityisesti jäsenvaltioiden taholla. Koska on muuta puheenvuoropyyntöjä, niin tilanne on aika selvä, joten annetaan puheenvuoro takaisin puhujillemme jotta voivat lyhyesti vastata ja ehkäpä viedä pidemmälle näitä meidän konkreettisia ehdotuksiamme, miten edetä. Ehkäpä herra Louis, sitten herra Crowley ja sitten herra Staul. Thank you very much. Kiitos. En halua palata takaisin koko tähän neuvotteluhistoriaan, joka koskee tätä välinettä. Herra Savo on, on pätevämpi antamaan tästä vastauksia, koska hän oli osittain taistelemassa näitä taisteluita silloin, kun luonnosteltiin tätä asetusta. Tiedän, että monia ehdotettuja asioita suljettiin pois äh, asetuksesta. Esimerkiksi, että Ranska ei halunnut rajoituksia, jotka liittyivät valvontaa liitteeseen. Uskon, että herra Stava voi antaa tästä paremmin tietoa kuin minä, koska hän oli mukana taistelussa. Sitten haluaisin sanoa, että syy siihen, miksi meitä kiinnostaa tällainen komitean koolle kutsuminen tässä vaiheessa, ensinnäkin yksi syy on se, että näemme, että on kiireellisyyttä ajatellen tilannetta markkinoilla, mutta olemme tietoisia siitä, että ainakin yksi jäsenvaltio on julkisesti aikaisemmin sanonut, nimittäin yhdistynyt kuningaskunta, että se on valmis tekemään joitakin tarkistuksia, joita me olemme suositelleet tälle yhteisiä sääntöjä koskevalle komitealle. On tälläkin mahdollisuutta päästä asiassa eteenpäin ja kehottaisimme, että alivalikunta ryhtyisi toimiin. Herra olkaa hyvä. Yeah, ähm, äh, um, basically I just... Niin. Olen äh, kiitollinen siitä, että olen voinut nämä asiat esiin tuoda ja kiitos myös proaktiivisesta vastauksestanne. On tärkeää, että parlamentaarikot, jotka edustavat EUn kansalaisia, ovat huolissaan asiasta ja aikovat saada jotain liikettä aikaan. Tämä on erittäin tärkeä asia. Meidän tulisi nyt nähdä tämän asetuksen mahdollinen vahvuus myöskin. Sen avulla on mahdollisuus pysäyttää kidutusvälineiden kauppa, eh, tuonti on alueeseen tai estää niillä kaupan käynti. Mutta tämä voisi olla esimerkki myös muille hallituksille. Seurata esimerkkiä. Ja kun asetus astui voimaan, on havaittu, että Yhdysvallat nyt on varsin eh, kiinnostunut kehittämään omia valvontatoimiaan. Eli asetuksen merkitys on olemassa, mutta on tärkeää, että sitä kunnolla täytäntöön pannaan. Kiitos. Mr. Straver. Kiitoksia, herra Straver. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen pannut tarkasti merkille nämä tämän valikunnan jäsenen esittämät kommentit ja välitän ne ne komission piirissä asiasta vastaaville. Kuten sanoin, toivon, että meillä voi olla hyvä keskustelu komission ehdotuksesta, mutta minä en saa sanoa, että komission aloite tulee nyt. Ei niin, etteikö meillä olisi tahtoa, siitä ei ole vaan vielä päätetty. Voin vain pitää hyvänä ajettanne, antaa tukenne sillä, että saadaan parannuksia tähän asetukseen ja että välitetty tämän tiedon niillä, joilla on poliittinen vastuu komissiossa. Kiitoksia. So. Kiitoksia. Voin olla samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat tätä vastuunalaisuutta kehuneet, mitä kansallisjärjestöt ovat osoittaneet, kun neuvosto ja komissio on tässä informoitu. Mutta kaikki olemme se voineet tehdä jotain niin kuin hauitsoneen. Mutta koska nyt on laajennettu puheenjohtajiton kokous nyt ihan hetken kuluttua, niin ehdotan, että keskustelemme reaktioistamme ja vastauksistamme. On monia mahdollisuuksia niin, että pyydetään, että komission neuvosto esittävät lausumansa ensi viikon täysistunnossa. Voimme katsoa, miten voimme nopeuttaa asetuksen uudelleenlaatintaa. Ymmärrämme, että täytyy puhua ihan hierarkian korkeimpien tasojen kanssa. Näin poliitikkoina voimme tehdä. Jälleen kerran lämpimät kiitokset kaikille ja toivomme, että pidetään yhteyksiä yllä, kun tämän tarvittavan uudelleenarvioinnin täytyy alkaa. Tämä oli viimeinen kohta esityslistallamme. Kohta yhdeksän on muut asiat ei oikeastaan ole muita asioita, paitsi se muistutus, että laajennettu puheenjohtajisto pitää kokouksen heti tämän kokouksen jälkeen täällä. Seuraava kokous, kohta 10, on 7. huhtikuuta aamulla 9.12.30 ja sitten sitä seuraavana päivänä on laajennettu puheenjohtajiston suljettu kokous suljetuin ovin. Viiden minuutin tauko ja sitten tämä lainaton puheenjohtajisto kokous päättyy. Kiitoksia.